yeah, no. yeah, yeah. important initiatives yes. of the uh, committee. Thank you. Good afternoon. Hyvää iltapäivää. Point 13 of the agenda. Public. Voimme aloittaa kokouksemme. Esityslistalla on nyt julkinen kuuleminen ulkoinen rahoituspalveluasetuksesta, tilannekatsaus ja haasteet. Haluaisin tässä sanoa, että tämä on erittäin relevantti aloite meidän valiokunnaltamme. Mm, <clears throat> Tarkoituksena on saada aikaan mietintö, jossa tarkastellaan tilannekatsausta, joka koskee näitä vakavia rahoitusmarkkinoiden sääntelyasetuksia, joista on hyväksytty viime vuosina. On katsottava myös, miten ne toimivat yhteen, millaisia vaikutuksia niillä on toisiinsa, ja samalla on katsottava tulevia haasteita, joihin on puututtava. Ja päähaaste on CMU, josta äänestimme tänä aamuna. Se oli hyvä päätöslauselma. Erittäin myönteistä on myös se, että myös komissio on ilmoittanut olevansa halukas tarkastelemaan tätä tilannetta ja nämä kaksi aloitetta yhdistetään, joten on hyvä, että parlamentti nyt työstää näitä asioita ja hyvä tapa käsitellä näitä on analysoida asiaa syvällisemmin ja siksi on oikein hyvä, että esittelijä päätti järjestää tämän julkisen kuulemisen. Meillä on erinomaisia asiantuntijoita täällä paikalle ja annamme puheenvuoron neljälle puhujalle, viisi minuuttia jokaiselle. Ja sitten aloitamme keskustelut. Ensimmäinen puhuja on Martin Gryll. Hän on ähm, Raiffeisenbankin talousjohtaja. Herra Gryll, teillä on puheenvuoro. Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että olen hyvin kiitollinen siitä, että kutsuitte minut tähän kuulemiseen talous- ja raha-asian valiokunnan kuulemiseen. Minä olen Martin Rylli ja minä olen Raiffeisen Bank Internationalin talousjohtaja. Meidän päätoimipisteemme on Viinissä ja me pidämme Keski- ja Itä-Eurooppaa päämarkkinoinamme. 25 vuoden ajan me olemme työskennelleet Keski- ja Itä-Euroopassa 17 markkinaa ja 54 000 työntekijää, jotka palvelevat melkein 15 miljoonaa asiakasta. Tällaisen mm, peruspankkiirin näkökulmasta tämä aihe tulee aivan oikeaan aikaan. Tehokkaampi EUn puitteisto äm, rahoituspalveluasetukselle. Tässä on yhteys äh, oikeudenmukaisen rahoituspalveluasetuksen kanssa ja terveen pankkisektorin kanssa. On kuitenkin tärkeää, että sääntelyympäristö ei äh, murskaa toimijoita ja vaikeuta niiden toimintaa. Katsotaanpa millaisissa olosuhteissa pankit tällä hetkellä työskentelevät alhaiset korkotaso, alhainen luoton tarvetta, alhainen mm, kannattavuus no, aina enemmän sääntelyä ja pääomavaatimuksia ja enemmän erilaisia pankkiveroja ja maksuja, jotka johtuvat rahoitusmarkkina-asetuksesta. Tällainen ympäristö aiheuttaa haasteita koko mm, tälle alalle ja tämä saattaa ehkäistä talouskasvua. CRD4 ja CRRn pääoma- ja likviditeettivaatimukset ja pankki unioni ovat tärkeitä askeleita, jotta voidaan vahvistaa Euroopan rahoitusmarkkinoiden vakautta. Tulevaisuudessa yhdenkään veronmaksajan ei pitäisi joutua maksamaan pankin pelastamisesta. Kuitenkin ennakkoehto sille, että tämä uusi järjestelmä toimisi käytännössä, on riittävä täytäntöönpano ajanjakso, jotta voidaan saada aikaan riittävästi pääomaa. Muuten äm, lainananto taloudelle vähenee ja tämä lamauttaa talouskasvun. On selvää, että valvojat haluavat nopeuttaa täytäntöönpanoaikoja ja vaativat ähm, pääomapuskureita paljon nopeammin kuin mitä laki vaatii. Uusimmat kehityssuuntaukset, jotka liittyvät Basel 4, äh, saattavat jopa edistää tätä trendiä ja entisestään ehkäistä asiakkaiden rahoitusta tämä uusi ehdotus nostaa riskipainotusta, joka rajoittaisi lainanantoa pk-yrityksille entisestään. Me emme saa unohtaa, että pk-yritykset ovat Euroopan talouden selkäranka. Haluaisin mainita kolme osa-aluetta, joissa nykyiset rahoitusalan säännöt ovat epäselvät ja tämä vie rahoitus, inhimillistä ja rahoituspääomaa. Ensinnäkin tämänhetkiset EBA-raportointivaatimukset äh, kattavat noin 1800 sivua. On usea erilaisia viranomaisia, Euroopan äh, keskuspankki, kansalliset viranomaiset, kriisinratkaisuneuvosto, mm, joiden tulisi koordinoida mm, raportointitoimintaansa. Kuten olemme aina sanoneet, tehokas pankkiunioni vaatii vahvaa koordinointia eri valvontaviranomaisten välillä. Jo tänä päivänä meillä on kaksinkertaisia raportointivaatimuksia. Tämän lisäksi raportointivaatimuksia laajennetaan lähitulevaisuudessa. Euroopan keskuspankki aikoo ottaa käyttöön sen, että raportoidaan jokikinen laina, joka ylittää 25 tuhannen euron kynnyksen ja on aivan niistä selvää, että erityisesti mm, pienille pankeille tämä on liian suuri taakka haluaisin hiukan puhua pääomavaatimuksista. Äh, lisäksi on tärkeää se, miten kansallisten valvontaviranomaisten äh, ja Euroopan keskuspankin päätösten pääomavaatimukset liittyvät toisiinsa. On vielä hyvin paljon epävarmuutta. Esimerkiksi tällä hetkellä ei ole selvää, kuinka pääomapuskurivaatimukset kansallisilta valvontaviranomaisilta integroidaan äh, Euroopan keskuspankin SREP-päätöksiin. Niinpä me pyydämme selkeää ja johdonmukaista puitteistoa, jolla voitaisiin määritellä ja panna täytäntöön pääomapuskureita. Pienemmille pankeille on tarpeen, että valvontaviranomaiset sopeuttavat sääntelyvaatimuksia niiden liiketoimintamalliin. Pienempien pankkien ei tulisi joutua noudattamaan samoja vaatimuksia kuin suurempien pankkien, esimerkiksi raportointivaatimukset, sisäinen hallinto ja palkkauspolitiikka. Toinen suuri asia, ja nyt pyydän anteeksi, että minulla menee ehkä vähän pidempään kuin viisi minuuttia, koska koko asia on kovin monimutkainen ja tärkeä. Pankkimaksut, ne vaarantavat yhtenäismarkkinat ja vapaan kilpailun Euroopassa. Rahoituskriisin jälkeen me olemme nähneet, että äh, erilaisia kansallisia äh, pankkiveroja nostetaan yhä useammin tarkoituksena on välttää se, että kansalaiset joutuvat maksamaan pankkien epäonnistumisia. Näitä pankkiveroja nyt nostetaan jo, niitä vaaditaan jo 16 jäsenvaltioissa. Tämä on johtanut hyvin sirpaloituneeseen tilanteeseen. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on otettu käyttöön pankkiveroja, jotka rahoittavat yleistä budjettia. Toisaalta esimerkiksi Saksassa pankkivero menee tällaisen kriisinratkaisurahaston, joka on erillään valtion budjetista. Monet tällaista verosta perustuvat pääomaan, ei ole kyse siis siitä, tekeekö pankki voittoa vai ei, sen täytyy joka tapauksessa maksaa näitä veroja. Ja vielä suurempi ongelma on se, että osa näistä veroista maksetaan sen lisäksi, että pankki maksaa jo kansalliseen kriisinratkaisurahastoon tai eurooppalaiseen yhtenäiseen kriisinratkaisurahastoon. Tämä on liiallinen taakka. Tätä rahaa voitaisiin myöten käyttää pääomapohjan vakauttamiseen, lainanantoon tai uusien asiakastoimintamallien kehittämiseen. Siksipä kansallista pankkiveria pitäisi käyttää ainoastaan kriisiratkaisurahastojen äh, täyttämiseen ja tulevaisuudessa ainoastaan yhtenäinen kriisiratkaisu rahasto pitäisi olla se väline, jota käytetään. Jokainen ylimääräinen kansallinen vero pitäisi siis äh, lopettaa rajat ylittävälle pankkiryhmälle, joka toimii EU-ssa, euromaissa, EUn ulkopuolella, ei-euromaissa. Harmonisoinnut valvontamenetelmät ovat erittäin tärkeitä, jotta meidän liiketoimintamallimme toimisi, mutta valitettavasti valvontamenettelyt ovat hyvin erilaisia eri maissa, kuten Euroopan pankkiviranomainen kertomuksestaan huhtikuussa 2015 aivan oikein huomasi eroja on esimerkiksi siinä, millaisia erilaisia vakavaraisuusvaatimuksia äh, esitetään äh, rahoituslaitoksille CRD 4 mukaisesti. On melkein kaikissa tapauksissa vaaditaan tiettyä pää, vähimmäispääomaa ja otetaan huomioon riskiprofiili. Tämä on ihan ok, mutta se tapa, jolla tämä äh, vähimmäispääoma mm, aste kommunikoidaan ja mm, on hyvin erilainen. Jotkut viranomaiset haluavat tällaista, tai jollain viranomaisilla se on tällainen suositus, kun taas toisilla se on sitoma määräys. tällainen epähomogeeni soveltaminen johtaa epäreiluun kilpailuun. Valvonta käytänteet ovat myös erilaisia, mitä tulee eri äh, pääomavälineisiin. Jotkut viranomaiset ovat varsin äh, tiukkoja, toiset hyväksyvät useita erilaisia äh, rahoitusvälineitä. Lisäksi pyytäisin, että tästä huomiota uusiin muutoksiin, joita kovasti arvi, ala, aliarvioidaan tämä uusi sääntökirja RS9. Tämä saattaa joidenkin mukaan jopa 10-13 prosenttia pääomaa viedä koko Euroopan rahoitusalolla. Tämä on otettava huomioon, me tarvitsemme holistista lähestymistapaa kaikkiin toimenpiteisiin, joita ehkä hyväksytään tulevina kuukausina. Nyt tulen puheenvuoroni loppuun ja pyydän anteeksi, että olen ylittänyt puheaikani. Pankit tarvitsevat hengitystilaa, täytyy antaa riittävästi tilaa ottaa huomioon nämä uudet säännökset ja harmonisointa ja koordinointa. Kansalliset pankkiverot, niiden pitäisi mennä kriisiratkaisurahastoihin. Euroopan talous tarvitsee enemmän rahoitusvakautta ja tiukempia sääntöjä, mutta pankit tarvitsevat myös tuloja, jotta ne voivat täyttää roolinsa rahoitusalan välikäsinä ja edistää kasvua Euroopassa. Kiitoksia mielenkiinnosta. Thank you very much. Kiitokset. Eh, seuraava puhuja on Mikaela Koller, eh, pääjohtaja Insurance Europeissa. Thank you very much, um, honorable members of the European Kiitoksia arvon jäsenet, eh, herra Koltieri ja lämpimät kiitokset herra Peltsille kutsusta myöskin vakuutusalan edustajille tulla tänne on oikein eh, hyvä, että nyt eh, määritellään haasteita ja nykytilannetta. Ja toivottavasti ehditte tutustua myöskin tähän eh, paperiin, joka on jaettu sihteeristön kautta. Se vetää yhteen niitä seikkoja, jotka tässä nyt esittelen. Vakuutusten kannalta kolme seikkaa ja haastetta on tärkeää muistaa. Ensinnäkin tietojen suuri määrä ja myyntimäärät ja toiseksi sitten eh, Solvensi 2 ja sen toimivuus ja valmistautuminen kansainvälisiin eh, säännöksiin vahvoin mandaatin Euroopasta. Ja ensinnäkin mitä tulee suuren tietomäärään ja päällekkäisyyn tässä myyntivaiheessa, kun vakuutustuotteista puhutaan. Vakuutustuotehan pohjautuu eh, esimerkiksi online-pohjaisiin hankintoihin, ja tällöin on viisi lainsäädäntöä, eh, joiden tulee soveltua jatkossa mv 2 TRIPS, Solvensi 2 ja etämyyntidirektiivi ja myöskin sähkömyyntidirektiivi. Ja on selvää, että erityisesti kuhunkin eh, lainsäädäntöön on keskitytty, mutta näihin liittyy myöskin yhdistävä tekijä, joka on syytä huomioida. Eh, nykyisellään 74 erilaista tietovaatimusta eh, esisopimuksen liittyen olemassa, mutta 147 on lukumäärä tulevaisuudessa. Ja säännöt myyntiin liittyen lisääntyvät yli 300 prosentilla ja tuotteiden osalta myöskin yli 300 prosentilla. Ja tärkeänä kannattaa muistaa myöskin seuraava seikka. On myöskin päällekkäisvaatimuksia, sillä monissa teksteissä mainitaan samat säännöt, mutta silti ne on eri formaatteina esitettävä. Ja tämä on ongelma, johon tulisi puuttua ja joka onkin nostettava esiin näissä eh, IMD2-neuvotteluissa, joita käydään. Ja nyt sitten maksukykyisyys kakkonen direktiivi eh, on pidetty tärkeänä sitä, että nyt ollaan modernisoitu järjestelmä ja riskipohjaisuus on siinä huomioitu. Prosessi oli varsin monimutkainen ja pitkällinen. Siihen vierähti 14 vuotta ja kolme päähuolenaihetta meillä on tähän liittyen. Ensinnäkin tämä peruspohja, joka on nyt kehitetty varsin yksityiskohtaiseksi esitykseksi yli 3000 sivua. Ja sitten eh, suhteellisuusperiaate, se ei toimi toivotulla tavalla. Ja eh, yritysmallia me ei ole oikein hyvin tässä huomioitu ja se vaikuttaa pitkäaikaissijoitusten mahdollisuuteen ja johtaa myöskin siihen, että eh, riskit siirtyvät eh, yksittäisille käyttäjille ja tämä on haaste, johon tulee tulevaisuudessa puuttua. Haasteena on nostaa esiin ongelmat eri tasoilla, tasolla yksi, mutta myös tasolla kaksi ja kolme ja katsoisimme, että mahdollisuus liittyy ensinnäkin siihen, että pääomamarkkinaunionin aloitteen puitteissa tämä huomioidaan, mutta sitten esiin on nostettava myöskin seikkoja, eh, jotka olisi syytä vuoteen 2018 mennessä saada päätökseen. Ja nyt sitten kolmas kysymys, kuinka valmistellaan kansainvälisiä standardeja vahvalla EU-mandaatilla. Ehkä teitä yllättää, mutta vuoteen 2013 mennessä Kansainvälinen järjestö vakuutuksen liittyen mainitsi, että e, kolme kansainvälistä standardia on tarkoitus vuoteen 2016 mennessä kehitellä, eli e, kolme vuoden sisään oli tarkoitus näin tehdä. Ja nämä standardit sitten kehitellään e, siinä aikataulussa, kun Solvesi 2 astuu voimaan eurooppalaisittain. Ja meitä tässä askarruttaa se, että EU-lainsäätäjien liikkumavara saattaa kaventua, koska nämä standardit vaativat myöskin huomioimista EU-lainsäädännössä. Ja tämä saattaa johtaa Solvensi kakkosen muutoksiin, ja nämä sitten vaikuttavat eivät pelkästään suuriin yrityksiin, vaan kaikkiin vakuutusyhtiöihin EU-ssa. Ja siksi pidämme varsin tärkeänä sitä, että EU-neuvottelijat eivät ainoastaan puhu yhdellä äänellä, vaan todellakin pohjaavat avoimen mandaatin neuvottelut. Tähän saakka emme ole ihan varmoja siitä, onko tällaista mandaattia olemassa ja mistä se varsinaisesti koostuu. Ja kansainvälisesti yksi standardi on hyväksytty, mutta kaksi standardia on vielä käsitteillä ja mandaattia voitaisiin kehitellä. Ja tässä toivottavasti myös parlamentin tukea voidaan hyödyntää. Ja sitten lopuksi Jopasta muutama sana. Pidämme tärkeänä sitä, että valvova viranomainen, jopa viranomainen on riippumaton luonteeltaan. Ja, ja tarkastus, joka on tarkoitus ottaa ensi vuonna, eh, tulee nostamaan esiin toivottavasti eh, hallinnonkin liittyviä kysymyksiä ja koko liittyviä kysymyksiä. Ja tärkeää on, että eri tahot lähtevät liikkeelle siitä, että poliittisia päätöksiä todellakin täytäntöön pannaan. Ja nämä kysymykset on syytä vielä nostaa esille ja toivomme, että viranomainen todellakin ponnistelee sen eteen, että näin myös tapahtuu. Kiitos. Kiitos. Nyt sitten ja Moroney, professori London School of Economicsissa. Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, minulla on suuri ilo puhua täällä valiokunnassa tästä äärimmäisen tärkeästä uudelleen tarkastelusta. Nyt on kenties hieman liian varhaista arvioida sitä vaikutusta, mikä on ollut näillä massiivisilla muutoksilla kriisin edessä, mutta on selkeää, että nämä uudistukset alkavat nyt toimia tällaisena business in usual ympäristössä kuin sen sijaan, että ne olisivat kriisiympäristössä näyttäisi kuitenkin siltä, että hieman tässä nyt aika kulkee asetusta vastaan, eritoten pääomamarkkina-agendalla. Toisaalta kun ajatellaan vaadittavaa asetuksen muutosta, sen tasoa ja kulttuurimuutosta teollisuudessa, se on suuri. Näinhän on nähty viimeisimmissä vakavissa virhetoiminnoissa. Olen hyvin iloinen siitä tärkeästä työstä, jota Ekon valiokunta on tehnyt tässä. Ja minulla on kolme tärkeää aihetta ajattelen tulevaisuutta ja rahoituspalveluita. Ensinnäkin valvonnan ja täytäntöönpanon keskeinen merkitys. Kenties tässä pitäisi nyt siirtyä suunnittelusta toteutuksen tielle. Ensinnäkin täytyy olla kokonainen vahvistus, kokonaisvaltainen vahvistus tässä hyvin herkässä talousjärjestelmässä pankkijärjestelmä eh, ja siihen liittyvät eri tahot rakennettiin intensiivisen kriisin ympäristössä. On tärkeää, että eh, nämä, näiden molempien tahojen toiminta nyt normalisoituneessa ympäristössä sitä valvotaan. Tässä täytyy pystyä yhtenäismarkkinoita ja yhteistä, yhteistä sääntökirjaa puolustamaan ja suojelemaan. Pankkiunionia, pankkiunionia täytyy tässä täytyy, jos tarvitaan uudistuksen kautta, vahvistaa valvontaa. Rahoitusmarkkinoiden käyttäytymiseen liittyviä valvontatoimia täytyy myös parantaa. Tässä pankkiunionissa on keskitytty valvontatoimintaan mitä ajatellaan täytäntöönpanoa, täytäntöönpanosta? Täytyy varmistaa se, että todellinen täytäntöönpano toteutuu yhteisen sääntökirjan pohjalta. Sen, Etman riippumattomuus, hallinto, valtuudet, niitä voi aina kyllä pohtia uudelleen. Täytyy olla asianmukainen valvonta ja ö, tässä on kaksi sääntöjen muodostamiseen Voidaan tehdä vielä parannuksia. Toiseksikin täytyisi tässä hyväksyä tällainen vallankumous pienellä veellä. Tässä tarvitaan järjestelmällistä uudelleen tarkastelua, mutta suhteellisella ja suunnitellulla tavalla. Yhteinen sääntökirja on todella suuri saavutus, mutta tässä on vaikeuksia, tässä on monimutkaisuuksia mukana. Uusi uudelleen tarkastelu lausekerypäs kakkostason asetuksessa on aivan avainasemassa. Tässä voitaisiin ajatella esimerkiksi johdonmukaisuusriskejä ja päällekkäisyysriskejä. Suhteellisuusperiaatteen soveltamista, joka nähdään monissa ykköstason toimissa. Poikkeukset ja epäselvyydet järjestelmän käytännön soveltamisessa, esimerkiksi pääoman määritelmä voi olla ongelmallinen. EUn rahoitusasetuksessa on erilaisia seikkoja, kuten esimerkiksi johdonmukaisuus, joka on äärimmäisen tärkeässä asemassa. Ja sitten lopuksi EU-ssa tietojen keräämisen laatu ja luotettavuus on avainasemassa. EU-kapasiteetti e kerätä rahoituspalveludataa on nyt vahvistunut voitaisiin vielä parantaa sitä, millä tavalla tätä kerätään ja varastoidaan. Eri tote, kun ajatellaan kuluttajien rahoitusmarkkinoita ja sieltä kerättäviä tietoja ja kuluttajan roolia pääoma-markkinoilla niin tätä kuluttajan asemaa täytyy vahvistaa. Lopuksi haluaisin pyytää tällaista vaatimatonta lähestymistapaa uudistuksiin – olemassa olevia sääntöjä pitäisi pikemminkin tässä uudelleen tarkastella. EU-järjestelmä on dynaaminen ja siinä on monia liikkuvia osia. Saattaa olla, että jotkut järjestelmän erityiset osat voivat korvata uuden asetuksen, jos ne pannaan täytäntöön asianmukaisesti ja ajallaan. Eräs seikka, joka tarvitsee läheistä seurantaa, on johdonmukaisuus ja eritoten tämä short form järjestelmä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Thank you very much. Finally. Kiitoksia oikein paljon. Ja sitten viimeinen puhuja on Christoph Nijam, joka on Finance Watchin pääsihteeri. Olkaa hyvä. Mr. Chairman. Mr. Puheenjohtaja Rabalts, arvot parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitos siitä, että kutsuitte Finance Watchin paikalle kertomaan teille hieman kansalaisyhteiskunnan näkemyksiä kaikkein tärkeimmästä näkökulmasta, kun katsotaan, mitä haasteita EU:ssa on nimenomaan rahoituspalvelualalla. Kuusi asiaa. Ensinnäkin se, että on tiettyjä päällekkäisyyksiä, on hyvin pieni hinta maksettavaa, kun ajatellaan sen etuja siis verrattuna siihen, että säätely ei olisi, tarpe, tar, sitä ei olisi tarvittavaksi. Ja vuonna 2014 komissio laati kattavan arvion ja totesi, että kaikki yksittäiset lainsäädäntöaloitteet olivat positiivisia. Kolmanneksi, kun inventoidaan ja seurataan, mitä on tehty, sitä ei pitäisi eh, käyttää siihen, että eh, tavallaan eh, estetään säätelyä. Päinvastoin se on hyvä mahdollisuus arvioida, mitä aukkoja on ja mitä epäjohdonmukaisuuksia rahoituspalveluasetuksessa on. Suurin osa postkriisin jälkeisestä aset, asetuksesta on ollut mikrovakavaraisuustasolla eikä makrovakavaraisuuden tasolla. Eli tavallaan pitäisi katsoa koko järjestelmää kokonaisuudessa ja taata se, että toimielimet tai pankkilaitokset eivät ajaudu riskeihin yhtä aikaa. Riskejä toki on rahoitus, vakaudelle, kansalaisille ja veronmaksajille. Katsokaapa viime viikkojen markkinoiden haavoittuvuutta, jossa tällä hetkellä korkotasot on lähellä nollaa, me olemme tuntemattomassa maastossa ja mitä tapahtuu sitten kun ja jos korot nousevat. Tähän mennessä on tehty lainsäädäntöä oikeastaan enemmän tällaisella palokuntaperiaatteella – Kuitenkin tässä pitäisi enemmänkin pohjautua periaatteisiin ja olla vankempaa. Me emme ole tarpeeksi suojelleet kuluttajia ja sektorilla on kuitenkin vielä aika lailla epäjohdonmukaisuuksia, kuten esimerkiksi eroavaisuuksia kuluttajasuojassa, eroavaisuuksia avoimuudessa ja eroavaisuuksia sanktioissa olemme samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme enemmän horisontaalista koordinaatiota asetuksen tästä näkökulmasta. Viides asia, jonka haluaisin tuoda esiin tänään, on se, että ajatus siitä, että tehtävä olisi nyt suoritettu ja meidän täytyisi nyt vain keskittyä kasvuun ja työpaikkoihin on vaarallista. Miksi? No siksi, että se antaa tavallaan ymmärtää väärin asioita. Se itse asiassa antaa ymmärtää, että tässä on kysymys kompromissiasetuksen ja kasvun ja työpaikkojen välillä. Taloudellinen vakavaraisuus, vaka, vaku, vakavaraisuus on edellytys kestävälle kasvulle. Ihan kuten Andrea Enria, eh, Euroopan pankkiviranomaisen johtaja sanoi, kaikkein tärkeintä, mitä rahoitus voi tuoda kasvuun on se, että se ei luo rahoituskriisiä. Samoin pitäisi tarkastella yhä useampia tutkimustuloksia IMFstä, OECDstä, BISstä ja niin edelleen. Osoittaa, että äh, on käytetty liikaa rahoitusta – tähän äh, kasvun nostamiseen. Aikoina, kun äh, poliittinen äh, näkökanta hieman on muuttumassa siitä, että meidän tulee säädellä varjopankkeja siihen, että nyt meidän tuleekin edistää varjopankkeja päämarkkinaunionin kautta, on yhä tärkeämpää viedä työpäätökseen. Kuinka? No, meidän tulee säädellä varjopankkeja toimintaa. Miksi? Siksi, että voimme taata rahoitusvakauden ja vähennämme riskiä veronmaksajille ja kuluttajille. Nämä ovat ne todelliset edellytykset sille, että voimme palauttaa kuluttajien luottamuksen. Tällainen luottamus on kuitenkin kulutus, kulutuksen keskeisin pilari joka taas puolestaan on kasvun eh, edistäjä sen vuoksi, että kulutus on kaksi kolmasosaa BKTstä. Kiitos. Thank you very much eh, to all the speakers. Kiitoksia oikein paljon kaikille puhujille. Nämä olivat oikein relevantteja ja tärkeitä äh, panoksia meidän keskusteluumme ja meidän arvioihimme. Tietenkin eh, meidän tavoitteemme ei ole se, että yritämme saada aikaan vastakkaisuutta tai ristiriitaa rahoitusvakauden, sääntelyn ja kasvun välillä, vaan päinvastoin me haluaisimme löytää parempia tapoja toisaalta mm, eh, puuttua eh, lainsäädännön porsaanreikiin ja varjo pankkitoiminta on varmasti yksi esimerkki tästä. Ja toisaalta haluaisimme paremmin äh, tunnustaa sen, miten nämä nykyiset sääntelypuitteet ja se tapa, jolla äh, ne pannaan täytäntöön, vastaa meidän ajatustamme siitä, että saisimme äh, vakaat rahoitusmarkkinat, jotka myös veisivät eteenpäin kestävää kasvua. Tämä on vaikea tasapaino saavuttaa ja siksipä me juuri tänään yritämme eh, tutkia tätä asiaa ja ymmärtää sitä, koska eh, me, meidän pidä eh, tietenkään perääntyä, eikä se ole meidän ajatuksemmekaan, mutta samanaikaisesti kukaan ei ihan tarkkaan tiedä, millainen yhtenäisvaikutus kaikilla näillä säädöksillä on, ja me täällä yhteislainsäätäjänä Yritämme tunnistaa mahdollisia ongelmia ja löytää parempia ratkaisuja. Nyt meillä on puhujia poliittisista ryhmistä ja ensimmäinen puhuja on tietenkin esittelijä herra Balz. Sydämelliset kiitokset puheenjohtaja. Minulla on nyt se ongelma, että en voi katsoa teihin päin, suoraan, koska mikrofoni on täällä toisella puolella, joten siksipä puhun tänne mikrofonin suuntaan, koska meillä on täällä myös tulkkaus ja on monia muitakin salissa, jotka haluavat kuulla minua. Pyytäisin, että te ajattele, että olen epäkohtelija. Sali nyt vain on tällainen. Ensinnäkin haluaisin sydämellisesti kiittää teitä siitä, että olette kaikki tähän kuulemistilaisuuteen tulleet. Te tiedätte, että Euroopan parlamentti on jo pitkään halunnut katsoa, millaisia kumulatiivisia vaikutuksia sääntelyllä on. Se ei varmastikaan ole helppoa ja te tiedätte, että komissiossa tämä toive on kohdannut jo pitkään vastustusta. Kuitenkin meille täällä Euroopan parlamentissa ei ole kyse siitä ja siksipä nyt nappaan tuon pallon, jonka herra Naidam minulle pelasi. Mm, me emme halua täällä purkaa sääntelyä, vaan on kyse siitä, että tarkastelemme menneinä vuosina tehtyä säädöksiä tietäen, että jatko lainsäädäntöehdotuksia on tulossa. En nyt oikeastaan itse haluaisi ko- kovin pitkää alustusta sitä, koska olen kovasti samaa mieltä siitä, mitä puheenjohtaja juuri äsken sanoi. Siksipä minulla on muutama aihealue, ja kysymyksiä yksittäisille panelisteille tai teille kaikille, jotka minua esittelinä kiinnostavat. Ensimmäinen kysymys meni kaikille panelisteille. Nimittäin kun puhumme vaikutusten arvioinnista, niin miten nämä vaikutusten arvioinnit teidän mielestänne tulevaisuudessa, äh, miten niitä voitaisiin parantaa entisestään? Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Sitten haluaisin kysyä teiltä, mikä teidän mielestänne on tärkeää, kun suunnitellaan kattavaa vaikutusten analyysiä – Komissio on sellaista suunnittelee, koska mielestäni sekin on erittäin tärkeää, että tällaiselle vaikutusten arvioinnille luodaan hyvin selkeät, tehokkaat puitteet. Ja sitten minulla on kysymys äh, pääsihteeri Naidamille ja Rova Malonille, koska äh, vakuutusalan edustajat voivat puhua vakuutusalasta ja pankkien edustajat voivat puhua pankkisektorista. Teiltä haluaisin kysyä, missä näette äh, ala rajat ylittäen parannusmahdollisuuksia sääntelyssä ja missä tämä nykyinen, nämä nykyiset sääntelypuitteet eivät oikein sovi yhteen ja jälleen kerran sektorirajat ylittävästi. Ja sitten minulla on kyllä muillekin panelisteille vielä kysymyksillä. Haluaisin tietää, että kuitenkin sääntelyn tarkoitus on se, että tarkastellaan riskejä ja saadaan aikaan paras mahdollinen suoja kuluttajille. Tämä ei ole pelkästään talouspolitiikkaa. Silti sääntelyn on tarkistettava myös siltä pohjalta, aiheuttaako se mahdollisesti kielteisiä vaikutuksia reaalitalouteen. Tämä on erityisesti tärkeää nyt investointipaketin puitteissa, josta tänään haluamme parlamentissa tänä iltana päättää. Siksipä kysymys kahdelle muille äh, panelistille tällä alalla, jonka juuri kuvailin, onko siellä parantamisen varaa ja kun on kyse pienistä ja keskisuurista markkinoille osallistujista teidän aloillanne, niin miltä tilanne siinä vaikuttaa. Ja sitten viimeinen asia, jonka haluan nostaa esiin, on komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista, jonka me kaikki tunnemme hyvin. Talous- ja rahasien valiokunta on tänään hyväksynyt päätöslauselman aiheesta ja myöskin oma aloitemietintö tulee asiaa käsittelemään vihreästä kirjasta. Me tiedämme jo joitakin ehdotuksia, esimerkiksi arvopaperistaminen tai äm, esitehdirektiivi. Ja sitten haluaisin tietää laajemmalti tästä pääomamarkkinaunionista. Miten ja milloin pääomamarkkina voi saada aikaan parannuksia sääntelyssä ja poistaa epäselvyyksiä, joita täällä on jo mainittu. Erityisesti eri rahoitusmarkkinoiden alojen yhteistoiminnan avulla. Ja minulla on muitakin kysymyksiä, mutta viisi minuuttia on kulunut, joten päätän puheenvuoroni tähän. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia, herra Baltz. Ja seuraava puhujamme on Paul Tang. Sort of habit. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös vieraille. Tämä varsin mielenkiintoinen keskustelu. Olen täältä tiettyjä piirteitä. tunnistanut esimerkiksi sen suhteen, että sääntelyä on liikaa nyt kriisin jälkeen, mutta jo ennen kriisiä tätä valiteltiin. Esittelevä asia puheenjohtaja totesivat juuri, että eh, ei ole hyvä lähtökohta, jos lähdetään eh, sääntelyä tässä purkamaan. Ja voisikin olla hyvä, jos pankki- ja vakuutusalan edustajat – Eh, esittäisivät tarinan, jonka myötä olisi helpompi ymmärtää eh, tilannetta. Totta kai eh, on helppo ymmärtää, että pankkimaksut eivät oikein tyydytä pankkimaailmaa, mutta tarina joka olisi toivottava, olisi sellainen, että sanottaisiin, että kyllä me eh, reaalitalouden ja kansalaisten eteen todellakin näemme vaivaa ja teemme työtä. Ja tämä sitten johtaisi eh, mahdollisuuksiin myöskin, mitä tulee eh, sääntelyn muutoksiin. Ei puhuttaisi pelkästään kasvusta ja työpaikoista, vaan muustakin. Tämä toive, jonka esitän, liittyy siihen, että kysyisin teiltä, mihin suuntaan toivoisitte, että voitaisiin mennä, kuinka vakuutusala ja pankkisektori voisitte todellakin osoittaa toivovanne, toimivanne kansalaisten suuntaan ja reaalitalouden kehittämisen suuntaan. Tässä vaiheessa esitän pelkästään kysymyksiä, koska katsoisin, että kannattaa hyödyntää nyt tämä mahdollisuus ja selvitellä hieman sitä, mitä olisi syytä tehdä. Ja tässä seuraavana sitten kysymys Nidanille ja Rouva Melonille myöskin puheenvuoroissanne käytitte sanaa kuluttajasuoja, mutta että sen enempää sitten asiasta puhuneet. No on mahdollista, että itse tulkitsin asian hieman väärin, mutta vaikutelma oli seuraavanlainen, ikään kuin eh, näkisitte mahdollisuuksia kuluttajasuojan parantamiselle. ja että asiaan ei kriisihallinnan aikaan välttämättä olisi riittävästi kiinnitetty huomiota, mutta minkä tyyppisiä mahdollisuuksia nyt näette? tässä asiassa. Think we can have first, uh... Kiitoksia oikein paljon. Meillä voi nyt olla varmaan ensimmäinen vastauskierros. Lyhkäisiä, jos mahdollista. Jos puhuu sitten noin kaksi-kolme minuuttia jokainen. Kuka haluaisi aloittaa? Olkaa hyvä. Herra Nidam. Nidam. Nidam. Niin se on hollantilainen nimi, mutta olen ranskalainen ja siksi annan sen ranskalaisella tavalla. Niin, olen yhtä mieltä siitä, mitä herra Pat sanoi, että voidaan tarkastella asetuksen ö, vaikutusta ja näin pitäisikin tehdä, mutta ongelmana on se, että tällä hetkellä monia sääntöjä ja asetuksia ei täysin panna täytäntöön. Jos tarkastellaan CRD4, täysin se ei astu voimaan ennen vuotta 2019 ja CRD nelosen kaikkia aspekteja ei ole edes määritelty tässä vaiheessa. Vaikutusarviointi, pitäisikö sitä parantaa? Meidän täytyy laskea kriisin kustannukset ja miettiä, mikä on asetuksen pitkän ajan yhteiskunnallinen hyöty. Jos tarkastellaan sitä, miten paljon asetus tänä päivänä maksaa täytäntöpanon osalta pankille, niin onhan se helppoa. Sanotaan vaikka, että meillä on 500 ihmistä ja tämä maksaa niin ja niin paljon. Mutta tämän kriisin kustannus yhteiskunnalle on paljon paljon suurempi. Jos halutaan tehdä vaikutusarviointi, niin silloin täytyy molemmat puolet tässä ottaa huomioon ja panna täytäntöön. Meidän ei pidä unohtaa sitä, että tämä kriisi on tulosta sääntelyn purkamisesta eikä sääntelyn, sääntelystä. Meidän, meidän ei pitäisi tässä väärää diagnoosia tehdä. Sitten arvioinnista tietysti meidän täytyy tarkastella tämänhetkisiä riskejä. Tässäpä yritin lyhyesti vastata. Thank you. Please. Yeah, thank you. Kiitoksia, olkaa hyvä. The question Kiitos. kysymysvaikutusten arvioinnista. Haluaisin tässä siteerata vara puhemies Timmermans joka sanoi, että kun me teemme vaikutusten arviointeja, niin me teemme ne aina alussa, emmekä koskaan oikeastaan tee niitä lopuksi. Et joku, joka alkaa, käynnistyy hevosena, päättyy kameliin, näinhän muistaakseni sanoi. Eli täytyisi ehkäpä katsoa siinä prosessinkin aikana tätä vaikutusta. Ja se, mitä kollegani mitä herra Nistam juuri sanoi, mitkä ovat säätelyn kulut ja mitkä ovat sen edut. Solvensi kakkosesta meillä ei ole vielä kattavia lukuja, mutta voin siterata, mitä ison Britannian valtiovarainministeri on laskenut kuluksi. Solvensi 2 pano tulee olemaan 4,2 miljardia puntaa. 4,2 miljardia puntaa ja arvoksi on laskettu noin 3,6 miljardia. Eli tämä on ehkäpä elementti, joka antaisi jonkinnäköistä suuntaviivaa. Mitä tulee eh, edustaja Baltsin kysymykseen, kun me tarkastelemme riskejä ja mikä voisi olla vaikutus todelliseen talouteen, kun me pyydämme, että tarkastellaan Solvensi 2 tiettyjä näkökulmia, niin emme me pyydä, että te lähtisitte virittelemään tätä kalibrointua, vaan että tämä olisi täysin riippumatta riskistä. Ei, vaan se mitä me pyydämme olisi, että riskit ja kalibrointi tavallaan asetettaisiin rinnakkain tähän talouteen. Meidän henkivakuutusjärjestelmämme ei ole täysin tässä vielä heijasteltu. Toivon mukaan se on mahdollista. Ja yksi asia vihreässä kirjassa, kun te kerran kysyitte, voisi olla se, että meillä olisi eri luokka infrastruktuuri investoinnille ja sitten arvioida kalibroinnit äh, toista kautta. Herra Tang nähtävästi pyysi, että voitteko antaa konkreettisen ehdotuksen, mihin nämä asetuksen muutokset todellakin auttaisivat. Tärkeää on miettiä sitä, että kun me tarkastelemme asetus pakettia, joka meillä oli tulossa meidän suuntaamme, se mitä me olemme tehneet, me olemme siirtäneet enemmän enemmän riskiä yksilölle, koska esimerkiksi vakuutussektorilla, kun me haluamme tarjota pitkäaikavälin tuotetta, koska meidän bisnesmalliamme ei ole otettu huomioon tarpeellisella tavalla, meidän täytyy maksaa suurempi riski tästä pitkän aikavälin eh, bisneksestä. Ja sen vuoksi meitä kohdellaan äh, tavallaan äh, kauppiaina eikä meidän bisnesmallimme mukaisesti. Eli teollisuudelle on annettu nyt äh, kannustin niin, että esimerkiksi kuluttajaa autetaan rakentamaan hänen eläkkeitä ja me olemme siirtymässä enemmän enemmän investointituotteisiin. Ja vaikkakin tämä ei, on sopiva tuote hyvin monille kuluttajille, niin ei välttämättä kuitenkaan kaikille eläkkeen säästämisessä. Joten mitä meidän täytyy tehdä, olisi se, että eläkkeitä ei kohdeltaisi niin kuin nyt kohdellaan, vaan tavallaan toisenlaisena taloutena me olemme haavoittuvainen tavallaan bisnes, joka nousee ylös ja alas, mutta kuitenkin me toimimme pitkällä aikavälillä ja se, mikä on tärkeää tässä on se, että onko tämä hajautettu. very on the... Kiitoksia. Saanko sanoa lyhyesti jotain kuluttajan suojasta? Vastaan siihen ihan nopeasti. Minun täytyy vastata kahteen kysymykseen saman aikaan. Herra Tang, haluaisin kysymyksenä vastata parannusta kuluttajan suojan alalla voisi olla se, että parannetaan kaikkien pääomaluokkien kohdalla kuluttajille mahdollisuutta verrata tuotteita ja ymmärtää, mihin eh, he investoivat. Toinen, 12 asiaa vähittäisinvestointien eh, painostaminen markkinoille voisi lisätä eh, väärinmyynnin riskiä. Tässä tarvitaan jonkinlaista suojaa. Ja sitten lopuksi, jos me siirrämme no, vähän eh, riskistä eh, eläkerahastoille, pystyisimme, eh, saattaisimme lisätä moraalikatoa. Kiitoksia. Uh, thank you, uh, Mr. Chairperson. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kollegat näistä kysymyksistä. Ihan lyhyesti vaikutusten arvioinnista tämä on tärkeää. Neljä ihan pientä ehdotusta. Ensinnäkin vahvempi yritys tehdä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa. Se on hyvin vaikea, se on vaikea tehdä, mutta se tuo haastetta ja uusia näkökulmia tähän prosessiin. Toiseksi tällaiset mitattavat vertaisarvot, joita vastaan voidaan mitata myös kolmen neljän vuoden kuluttua, ja sitten selkeitä aikatauluja, äh, hankkeiden jakaminen kolmeen viiteen vuoteen ja mitä muuta tapahtuu säätelyympäristössä tuona aikana. Ja neljäs äh, ehdotus, parempi kap- äh, mallinnointikapasiteetti käyttää tietoa siitä, miten lainsäädäntö saattaa vaikuttaa markkinoihin. Sitten aluerajat, alarajat ylittävät kysymykset. Enemmän tehtävää on sanktioiden suhteen on työtä liittyen valvontaviranomaisten valtuuksiin ja ekvivalenssiin pääsyyn Euroopan markkinoille. Siinäkin on suuria eroja. Sitten mitä tulee siihen, mitkä asiat eivät oikein sovi yhteen sen kanssa, mitä on aikaisemmin tehty, niin olen hyvin paljon samaa mieltä kollegojen kanssa liittyen ilmoitusvelvollisuuteen. Mielestäni esitteiden yleisten tietojen välillä ei ole yhteyttä. Kun kriisiohjelma kehittyi, niin siitä tuli tietenkin hienompi, tarkempi, nyanssoidumpi, mutta sen sijaan, että purkaisimme näitä asioita, niin voisimme oppia toisilta. EFMD, sillä on erilainen, eräänlainen tarkastus, näkemys tarkastuksista CRD4 on oma tapansa, niin Fidillä omansa. Ne toimivat siiloina, mutta voisi olla enemmän yhteyksiä järjestelmien välillä. Ja sitten kuluttajan suoja. Mielestäni tarvitaan, siis tarvitaan johdonmukaisia. Mifid kahden puitteissa meillä on selkeitä sääntöjä tuotesuunnittelusta, jotka ovat erittäin tärkeitä ja tarpeen. Toisaalta näemme eh, päämarkkinaunionilla sitä, että eh, kynnystä nostetaan esitteille. Tämä helpottaa sitä, että riskialttiimmat eh, liikkeelle laskijat voivat päästä markkinoille. Tässä mielestäni on kaksi hyvin erilaista tapaa tarkastella rahoitusmarkkinoiden kuluttajia. Ja yksi tapa yhdistää näitä asioita on selkeämpi näkemys EU-lainsäädännössä siitä, kuka kuluttaja oikeastaan on. Katsotaan tarkemmin määritelmiämme mm, ja kynnyksiä, niin yritetään saada selkeää empiiristä tietoa siitä, ketä me yritämme rohkaista ja ketä me oikeastaan yritämme suojella, jotta eh, voitaisiin välttää tällaisia suuria ristiriitaisuuksia tässä kokonaisohjelmassa. Kiitoksia. Uh, in terms of impact study in a lot of... Vaikutusten arvion osalta tässä jo monia seikkoja sanottiin, mutta yksi asia. Tarvitaan holistista arviointia. Tarvitaan kattava näkemys kaikista asetuksista ja säännöksistä, eh, mitä tulee eh, edeltävän parlamenttiin, komission tekemiin päätöksiin ja mitä sitten paikallisella tasolla on tehty. Ja myöskin tämä eh, yhdeksän, joka jo mainittiin ja jota on ehkä aliarvioitu, mutta joka saattaa olla uhka EUlle. Eilen sain analyysiltä raportin ja 20-30 prosenttia koko pääomasta. Eh, jos todellakin tämä pankille asetettaisiin, saattaisi näin pyyhkiytyä pois. Ja tämä eh, vaara on huomioitava, kun puhutaan vaikutusten arvioinnista ja sääntelystä. Eli kaikki asiat, eh, joita lainsäätäjillä on ollut on huomioitava. Vaarana nimittäin on se, että joltain osioilta eh, pankkien tulee irtautua ja haavoittuvin näistä tietysti on sitten tämä PK-sektori, koska tarvittavat eh, tiedot eivät aina ole saatavilla luototuksen liittyen ja pankit ehkä joutuvat vähentämään tämän sektorin luototusta. Tai jos taakasta tulee liiallinen, mahdollisesti joudutaan konsolidoimaan, enkä tiedä, mm, kannattaako mm, menetellä siten, että alueellisia ja paikallisia pankkeja on aina vain vähemmän ja vähemmän ja suuria yhteenliittymiä sitten aina vain enenevässä määrin. Swinburne. Kiitoksia. Nyt Kay Swinburne. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä on eriäviä näkemyksiä ja eri sektoreita katsottuna tässä joten hankala hoitaa parilla lyhyellä kysymyksellä nyt päästä todella vilkoron ytimeen näissä asioissa, joihin meidän täytyy tässä uudelleen tarkastelussa tarttua. Mutta haluaisin ottaa ensinnäkin esille kysymyksen Timmermansin agendalta niin, että varmistetaan johdonmukaisuus. Hän on hyvin selkeästi julkisesti sanonut, että jokaisella trilogilla on oma kompromissisettinsä ja keskitytään niin kovasti kompromissien saamiseen ja siihen, että saadaan lainsäädäntöä, unohdetaan katsoa työn aikana, että kaikki kaikki toimii. Haluaisin kuulla teiltä muutamia erityisiä esimerkkejä siis omilta sektoreiltanne. Mifitissä ja Ajantojen kakkosessa on jo joitakin ja myö, myös CSDRssä on hyvin ilmeisiä ongelmia. Olen varma, että näitä on vielä paljon enemmänkin ja haluaisin kuulla hieman teidän sektorienne ongelmista, miten niitä olette identifioineet. Ja sitten raportointivaatimukset ovat selkeä ongelma. Nämä vaatimukset ovat laajentuneet ja on, tämän aivan oikein on hyvä, että meillä on raportointivaatimukset globaalisti. Niitä on tullut 20 sitoumusten kautta, mutta se, minkä piti olla tällainen neljän osio jos oli mukana esimerkiksi MIFID ja lyhyeksi myynti, niin ei tämä pysynyt enää näin pienenä, vaan tähän tuli vaikka mistä suunnasta erilaisia asioita. Miten te voisitte tämän nyt fiksata? Miten voitte varmistaa sen, että raportointistandardit saadaan kaikilla osa-alueilla standardisoiduimmiksi niin, että ihmiset voisivat käyttää niitä globaalisti sen valvomiseksi, mitä tapahtuu. Kolmanneksi haluaisin tarkastella näitä ei-lainsäädännöllisiä ratkaisuja, joihin professori Malonen jo viittasikin. Ajatellen kulttuurimuutosta. Viime viikolla UK näimme julkaisun, jossa todella keskityttiin yksilöiden vastuun vastuullisuuteen, kun yksilöt ovat tämän, tietyn tyyppisiä rahoituspalveluita myynneet ja tuottaneet niitä. Miten hyvin tällainen voitaisiin asettaa eurooppalaiseen kontekstiin sen sijaan, että tämä olisi pelkästään uk kansallinen järjestelmä? Ja sitten lopuksi vielä, jos teillä on niin paljon huolia kuluttajista ja tässä ajatellaan nyt yksilöitä, jotka yksilöinä haluavat kantaa vastuunsa myös eläkkeistään, eivätkä pelkästään ole riippuvaisia valtion eläkkeistä. Jos nämä yksilöt, jos haluamme heistä vastuullisia omasta elättämisestään, niin miten me luomme heille olosuhteet siihen niin, että he saavat riittävästi pitkällä aikavälillä sitten ikääntymistensä varten kerättyä varoja. Kiitos. But I don't see him. Kiitoksia. Seuraava puhuja, mutta en näe että häntä täällä. Peter Jertsek. Hei. No sitten Miguel Huegas. Obrigado. Kiitoksia. Tässä on jotakin tapauksia, jotka liittyvät kolmanteen sektoriin ja sen asetuksen me kuulimme myös tietystä tapauksista, liiallisista vaatimuksista ja liikasäätelyistä, olisi nyt varmaan hyvä muistaa, että finanssikriisin kustannukset Euroopan kansalaisille olivat noin neljä, edustavat noin 40 prosenttia EUn pekotelästä. Jos todella olisi nyt legitimiä syitä kriisin aiheuttamille kustannuksille, niin tässä kyllä todellakin pitäisi olla sitten oikeutetusti kuluttajien puolella. Nyt tätä kriisiä kun tarkastellaan, täytyy miettiä, miten ei ole pystytty, miten markkina ei ole pystynyt itse säätelemään järjestelmäänsä eikä ratkaisemaan ongelman. Mutta täytyy miettiä, mitä on voitu tehdä, mitä pitäisi tehdä ja arvioida sääntelyä, joka on monimutkaista, mutta mielestäni myös välttämätöntä. Onko yleistä yhteisymmärrystä siitä, että pitäisi todella tehdä jotain? Onko oikeutettua, että on enemmän sääntelyä ottaen huomioon sen kriisin, jossa on eletty ja niitä, vaiku- niitä vaikutuksia, mitä niillä vielä on yhteiskunnalle ja taloudelle? No tässähän on paljon kymmenysmerkkejä, joista olisi mielenkiintoista kuulla kutsuviraltamme näkemyksiä. Kun mietitään esimerkiksi vakausrahastoa ja otetaan huomioon se, että rahasto edustaa hyvin pientä summaa verrattuna sitä summaa, mikä käytettiin finanssijärjestelmän pelastamiseen, eli 55 miljardia on rahastossa. Onko se oikea vastaus? Se on hyvin vähäinen määrä, mutta kenties sitä ei kuitenkaan tarvita, koska valvonta on sillä tasolla, että pankit, eh, eritoten ne pankit, jotka ovat liian suuria katuakseen, eh, niin näin ei sitten tule tapahtumaan, eikä rahasta toivon mukaan tarvita. Pankkiunionin osalta on kaksi asiaa, jotka ovat mielestäni erittäin tärkeitä. Ensinnäkin pankkivalvonta. Tässähän tuli ensimmäinen mietintöehdotus, jossa investointi- ja jäljemyyntipalvelut haluttiin edu- erittää. Minä kysyn, että onko tämä välttämätöntä tämä toimintojen erottelu niin, että voidaan suojella kuluttajia ja suojella niitä, jotka tallettavat varojansa ja estää sen, että pankit tallettajien rahoilla sitten Ja sitten varjopankkitoiminta tänään edustaa noin puolta pankkijärjestelmän varoista. Se oli äärimmäisen suuressa asemassa rahoituskriisissä. Mikä on teidän näkemyksenne tästä? Onko varjopankkitoiminta syy vai seuraus tällä asetuksella voidaan kenties myös antaa lisää pontta tarpeelle, sille tarpeelle, että järjestelmä käyttää varjopankkeja, kun ne haluavat puhdistaa taseitansa ja paeta pankkivalvonnalta. Sitten pääoma vaatimuksista. Missä määrin tässä on ristiriita näiden vaatimus sitten riskiin perustuvien vaatimusten osalta ja sitten maksujen rahoituksen välillä. Jos toisin tämän esitän, niin missä määrin pääomavaatimukset ovat ongelman ytimessä ja johtavat siihen, että pankit välttävät suuremman riskin sektoreiden lainaamista. Eritoten julkisia velkoja siis. Ja sitten viimeinen kysymys liittyy veroihin. Kuten tiedetään, rahoitusjärjestelmä todellisuudessa maksaa hyvin alheisia veromääriä. Verotaso on äärimmäisen paljon alhaisempi kuin millä kenellä tahansa tavan kansalaisella. Pankit ja rahoituslaitokset ovat tärkeitä toimijoita kaikissa ö, veron kierto- järjestelmissä, verokiertotapahtumissa ja tänä päivänä näitä on huomattu yhä enemmän. Haluaisin kuulla kutsuvieraiden näkemyksen siitä, missä määrin sektori itse asiassa antaa omaa panostansa tämän asian osalta, miten se miten niin voidaan varmistaa se, että rahoitusjärjestelmä maksaa oikeudenmukaisen, oikeudenmukaisen osuutensa veroista, niin kuin kuka tahansa kuluttaja, ja miten asianmukaisesti kaikki avoimuus säännöt pannaan täytäntöön niin, että esimerkiksi voitot eivät vain katoa veroparatiiseihin ja niin edelleen. Kiitos. Now we can have, uh... Kiitoksia. Nyt meillä voi olla vastauksia tähän, tähän toiseen kysymyskierrokseen. Kuka haluaa aloittaa? Jälleen kerran Finance Watch, olkaa hyvä. Kiitos. Edustaja Swinburnin kysymys näistä raportointistandardeista. Raportointistandardeissa on eroa neljän lainsäädännöllisen välillä on se, että tehdään horisontaalisia toimia mitä tulee sitten oikeaan ympäristöön kuluttajille ja tuleville eläkeläisille, niin kysymys on investointien tulosta, eikä välttämättä siitä, mitä nykyisessä ja muun projektissa tarkastellaan, jossa pyritään saamaan vain nopeita voittoja. Koko rahoitusjärjestelmän kaatuessa kukaan ei halunnut, että koko rahoitusjärjestelmä kaatuu ja sen vuoksi markkinoille tuotiin rahaa. Mutta kuitenkin me olemme tällä hetkellä suurimmassa taloudellisessa matalapaineessa, mitä viimeisemmän 20 vuoden aikana on ollut. Ja esimerkiksi se, ja on se, että esimerkiksi korkotaso on lähellä nolkaa, nollaa. Jos tulevat eläkeläiset haluavat korkeamman voiton, heidän täytyy myös ottaa suurempi riski huomioon. Mutta meidän ei kuitenkaan pitäisi muuttaa tätä riskiä rahoituslaitoksilta kuluttajille, mikäli nämä kuluttajat eivät ole täysin tietoisia ja koulutettuja, niin että he voivat ottaa tämän riskin. Eli me voisimme tuoda käyttöön jonkinnäköisen moraalisenkin kannan. Ja ne eläkerahastot, jotka ovat kärsineet eniten, ovat nimenomaan nämä yksityiset eläkerahastot, jotka sijoittivat rahoitusmarkkinoille vastauksena edustaja Swinburnille. Ja sitten edustaja Virrasin kysymyksiin. Totta, tämä 55 miljardia ää, miljardin kriisiratkaisurahasto ei riitä siihen, että pelastetaan suuria laitoksia. Me uskomme, että tämä toimii vain pienille pankeille, kuten se teki Kyproksella maaliskuussa 2013. Se ei toimi suurille pankeille. Muistakaa se, että suurimmat pankin kriisiratkaisusuunnitelmat ovat yli 1800 sivua pitkiä jos kukaan kuvitteleekaan, että kykenee täytäntöön panemaan tällaisen pelastussuunnitelman viikonlopun aikana, niin onnea matkaa vaan. Kiitos. Mr. Grew, uh, let me give a short answer. Vastaan lyhyesti raportointivaatimuskysymykseen. Me emme tietystikään vastusta näitä, mutta niiden tulee olla järkeenkäytiä ja on tehtävä ero suurten pankkien ja sitten pienempien toimintakokonaisuuksien välillä. Ja sääntelijöiden on tehtävä omat arvionsa. Ja jos 15 miljoonaa kansalaista ja kunkin päivittäiset toimet, en tiedä onko riittävästi resursseja käsitellä kaikkia näitä tietovirtoja, mutta pienistä pankeista kun puhutaan, niin raportoinnin tulee olla sellaista, että se voidaan myöskin käytännössä hoitaa. Emme voi samoja standardia edellyttää pieniltä pankeilta kuin suurilta. Ja tämä on tietysti tärkeä seikka paikallistarkastellen. Ja sitten kriisiratkaisurahasto. Totta kai on tärkeää, että samasta asiasta ei kahteen kertaan joudu maksamaan. Eli ei haluta maksuja tähän rahastoon ja sitten vielä kansallisenkin rahaston kansalliseen budjettiin liittyen. Eli tällöin ikään kuin rokotettaisiin kahdesti pankkia. Ja normaali vuonnahan, ja voin tässä nyt puhua vain eh, Raipaisenin nimissä, verotus on korkeampi kuin eh, mitä yksityisen ihmisen tulisi veroja maksaa. Ja sitten eh, varjopankkijärjestelyt tarvitsevat sääntelyä. Se on totta, tässä olemme ihan samoilla linjoilla. Ei ole reilua, jos ne ryhtyvät samantyyppiseen toimintaan ilman sitovia, sitovaa sääntelypuitteista. Hello. Yeah. Um, yes, on um, Case Swinburne's... Niin, Case Swinburnin kysymyksestä syyttävyydestä ja kaksinkertaisuudesta. Haluaisin vain puhua kustannuksia ja maksujen ilmoittamisesta Pritsin mukaan, artikla 83 mukaan vakuutusyritysten on annettava arvioita kustannuksista perustuen, tai tässä pitävä yhteenveto ja prosenttiosuus ja samantyyppinen vaatimus meillä on muuallakin, jossa sanotaan, että kaikki kustannukset on aggregoidussa muodossa esitettävä. Eli samantyyppinen vaatimus eri tavoin muotoiltuna ja jokainen hyvin tarkkaan sitten pohtii, miten tämä tehdään, miten tämä, rat- täytäntöön helppointa olisi viitata PRIPS-asetukseen ja sanoa, että se on säädelty siellä. Se riittää sitten myös IMD2 osalta. Tämä olisi yksi ratkaisu. Raportointivaatimuksistakin haluaisin sanoa jotain hiukan myönteistä. Me olemme siirtyneet Solvensi yhdestä Solvensi kahteen olemme saaneet 271 raportointikaa, joka on yksi suuri askel eteenpäin, mutta myönteistä on se, että meillä oli RKPltä erityisvaatimuksia vakuutusalalle. Alun perin sanottiin, että tarvitaan lisävaatimuksia ja lopulta pitkien keskustelujen jälkeen Euroopan keskuspankin ja EIOPan kanssa ja hyvin paljon kuultiin myös itse alaa. Olemme nyt pääset puitteistoon, joka on hyväksyttävä niin, että EKP ottaa pääosin ei jopa raportit huomioon. Tämä on myönteinen tulos, mutta se johtuu siitä, että kumpikin osapuoli kovasti ponnisteli sen puolesta. Lyhyt huomio raportointivaatimuksiin liittyen. Vaikuttaa siltä, että tässä ollaan melko dynaamisia ja sääntelyn tulee voida muuttua ja bottom-up lähestymistavasta tässä pitkälti mielestäni on kyse ja se isäsin liittyy melko luontevasti, sillä raportoinnin tarkoitushan on tukea eh, sääntelyn tavoitteiden toteutumista. Ja jos kysytään, eh, onnistutaanko tähän nykysäännössä sisämän ja isäsin puitteissa, no eh, näiden pohjalta ehkä asia voidaan miettiä. Sitten mm, mitä tulee kulttuurimuutoksiin, niin säätely ei ehkä vasta puoltakaan siitä mekanismista, jota tarvitetaan. Rahoitusmarkkinoilla valvonta ja täytäntöönpano ovat äärimmäisen tärkeitä myöskin. Ja suuren todellisuus on se, että sääntelykannustimet, esimerkiksi eh, rikosoikeussanktiot ovat tärkeä asia ja tämän hankala asia EU-tasolla markkinoiden väärinkäytösjärjestelyihin liittyen tähän on päästy. Ja ehkä tässä lähtökohtana voisi olla se, että määriteltäisiin se, miten sanktioita sovelletaan ja mitä sanktioita sovelletaan jäsenmaissa ja missä sitten olisi tilaa yhteiseurooppalaisille sanktioille, koska tämä on tärkeä seikka sääntelyyhteydessä huomioida. Ja varjopankkeista kyllä ja varsinkin arbitraasiriskin osalta on huomioitu, että tämä on tärkeä osa ohjelmaa, mutta tätä on syytä tarkastella kuitenkin suhteessa kansainvälisiin yhteyksiin ja ylipäätään eh, liittyen eh, globaaleihin koordinaatiotoimiin, jotta saadaan tällainen hyvä yleiskuva tilanteesta. Kiitoksia ennen kuin annan puheenvuoron Sven Giegoldille näin Marko Zannia täällä, joten meillä on sitten mahdollisuus vielä lisäkysymyksiin, jos kollegat haluavat puheenvuoron, niin antavat merkin tänne, niin laitamme heidät listalle Sven. Sillä välin sinulla on puheenvuoro. Mm, thanks for... Kiitoksia tähän astisista puheenvuoroista. Olen pitkälti yhtä mieltä monen puhujan puhevireen kanssa siitä, että rahoitus sääntely ei ole sen tehokkaampi, jos sitä on enemmän erilaisten virastojen määrä, direktiivien asetusten, delegoitujen säädösten ja vastaavien määrä. Ja se pino, joka nyt tässä luodaan, ei ole oikea mittatikku, meneekö työ oikeaan suuntaan vai ei. Tietysti kuulin täällä jotakin eroavaisuuksia kutsuvieraiden osalta. Haluavatko he hieman sääntelyt siistimistä vai eivät? Ne, jotka puoltavat vahvempaa sääntelykehystä, pelkäävät että uudella kaudella voi olla paljon hankalampaa, kun tällainen siistiminen otetaan mukaan, niin hankalampaa pitää kiinni standardeista ja toiset taas saattavat hyödyntää tätä mahdollisuutena päästä eroon joistakin standardeista, jotka ovat kenties hieman harmillisia ja hankalia. Tämä on tietysti keskustelu, joka on aika myrkyllinen ja johtaa harhaan. Mutta minun mielestäni objektiiviset kriteerit siitä, menikö työ oikean suuntaan vai ei, olisivat mielenkiintoisia. Mitä minä tarkoitan objektiivisilla kriteereillä? Esimerkiksi, saavatko kuluttajat suuremman osan varoista, joita rahoitusmarkkinoilla hankitaan? Mielestäni, ja te toittekin tämän esille, eli tämä tulevaisuuden tulotarve niin, että voisi eläkkeelläkin sitten elintasostaan pitää kiinni. Minusta tuntuu siltä, että rahoitussektori syö liian ison osan rahoitusjärjestelmässä hankituista rahoista. Mitä voisitte ehdottaa meille niin, että tämä teho, järjestelmä olisi tehokkaampi? Esimerkiksi ruotsalainen järjestelmä pääomapohjaisesta eläkejärjestelmästä, joka ei olisi riippuvainen ja kallis monin, riippuvainen monista eri toimijoista, niin mitä teistä tuntuu, kun ajattelette, että investoidun pääoman kustannus on 0,2 prosenttia? Voisiko Euroopassa olla samanlaisia yksinkertaisia säästöohjelmia kaikille eurooppalaisille eläkkeitä varten, niin nämä olisivat paljon halvempia kuin vakuutusyhtiöiden tai pankkien hyvin monimutkaiset investointihallinto ohjelmat. Ja sitten toiseksikin solvenssi, vakavaraisuusasetuksen tehokkuus rahoitusjärjestelmässä. Ponnisteluistamme huolimatta tuntuisi siltä, että investoijat, ja pankit ja vakuutusyhtiöt edelleen uskovat, että investointi on varsin turvallista vielä. Erityisesti pankkisektorilla en voi ollenkaan huomata, että marginaalit, marginaalit olisivat nousseet ja näyttäisi siltä, että se uhka, siitä, että tulevaisuudessa tulee todellinen vastuu pankille eikä veronmaksajan rahoilla tätä hoideta, niin tätä ei ole vielä oikein tajuttu. Mitä te ehdotatte, jotta tämä kehys todella toimisi? Tämä olisi minulle objektiivinen kriteeri. Kolmanneksi kysyn teiltä vielä, että mitä ajattelette siitä, että meillä olisi tällainen eurooppalainen rahoituspalvelujen kirja Eli yritettäisiin päästä pois tällaista laatikkoasetuksista ja tietyistä suhteellisuus- ja päällekkäisyysongelmista, joita on luotu sillä järjestelmästä, järjestelmällä, josta, jossa me äänestimme eri asioista erillisinä, niin että samantyyppisille bisnestapauksille voitaisiin saada hyvin samantyyppiset raportointi ja muut vaatimukset samankaltaisella tai par- parhaimmillaan samalla asetuksella. Minä odotan innolla teidän näkemyksiä, teidän mittatikkujanne sen mittaamiseksi, olemmeko oikealla tiellä vai emme. Thank you. I don't see other requests. Kiitoksia. En näe muita puheenvuoropyyntöjä. Ehkäpä minä voisin esittää kysymyksen herra Grölle. Ehkä hän voisi hiukan tarkemmin kertoa siitä, mitä sanotte IFRSstä konkreettisesti. Ja haluaisin myös kysyä teiltä äh, vähän tarkemmin. Puhuitte pääomavaatimusten ongelmista. Onko ongelma ennemminkin epävarmuus vai se, että ei ole riittävää tasapainoa ensimmäisen ja toisen pilarin toimenpiteiden välillä? Äh, onko tämä valinnaisuus vai kriteerit, jotka eivät riittävällä tavalla arvioi riskiä, eivätkä rohkaise reaalitalouden rahoitukseen. Jos voisitte konkreettisemmin äh, esitellä tätä asiaa myöskin nykyisen lainsäädäntöpuitteiden puitteissa ja sen täytäntöönpanon ja uudistuksen Eh, uudistuksesta silmällä pitäen. Niin, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh... Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Järjestelmä sellaisena kuin se nyt on, on sellainen, että pankit voivat sen toteuttaa. Kuten sanoin, niin on suurta pelkoa, koska tästä IFRS e 9 kansainvälisten tilinpäätöstandardeista ei ole tehty uutta tutkimusta. Komissiossakin kai on ryhmä, joka asiaa käsittelee. Niin ei ole paljon kyse ole täytäntöönpanosta, joka on vaikeaa ja vie monta vuotta, vaan enemmänkin pelko on se, että uusien pääomavaatimusten lisäksi tulisi e, hyvin paljon sääntöjä, joka aiheuttaisivat lisää taakkaa pääomalle ja tällä olisi erittäin kielteinen vaikutus lainanannolle ja se aiheuttaisi myös volatiliteettia ja volatiliteetti on aina ongelma, kun halutaan arvioida rahoitustaseita, joten suositus on, että ennen kuin päätöstä tehdään, mä IFRS 9 Mm, niitä pitäisi tarkastella holistisesti koko prosessissa. Sitten pääomavaatimukset, kuten sanoin, vieläkin epäselvää, kuinka jotkut pääomapuskurit, kuten järjestelmäpuskuri, otetaan mukaan REP-järjestelmään, järjestelmään, jota on käytetty jo useita vuosia valvontakollegiossa ja Euroopan keskuspankissa pääoman riittävyysprosessi. Itävalta mm, ilmoitti puskurista, se sai 75 puhelua erilaisista analysteilta, jotka eivät ymmärtäneet, miten tämä toimii. Joten enemmän harmonisointia, koordinointia ennen kuin näistä puskureista tiedotetaan, se takaisi enemmän vakautta ja ennakoitavuutta, ja se olisi erittäin hyvä asia. Thank you. Please. Kiitoksia, olkaa hyvä. Um, I would like to... Minä haluaisin vastata Gigoldin kysymykseen pitkän aikavälin tuotteista myös äh, eläkehaasteen valossa. Minusta meidän täytyy olla tässä mahdollisimman realistisia. Jos ajatellaan pitkän aikavälin tuotetta, niin samanaikaisesti ainakin vakuutusalalla me äh, ponnistelemme lukuisien markkinoiden kanssa ja on erilaisia vaihtoehtoja, jos on tällainen luovutus vaihtoehtoja. Silloin ei voi investoida pitkällä aikavälillä eikä voi tehdä kaikkia näitä hyviä asioita, joita pitäisi tehdä, että voitaisiin kehittää hyvää investointia. Ja ratkaisut tähän äh, Sitten tullaan työstämään pääomaunionin äh, puitteissa, mutta tämä on kuitenkin ongelma, joka täytyy ratkaista. Eli että yhtäältä ei voi sanoa, että haluaa tehdä sitä tai tätä, mutta sitten toisaalta halutaan täysi joustavuus. Eli tässäkin täytyy olla realistinen, millä tavalla me saavutamme oikean tuloksen. Ehkäpä vielä kommentoisin tuota teidän EU-kirjaa rahoituspalveluista. Tämä voi olla kaikkien projektien kattavuuden valin, aiheuttaa vaikeuksia – me näemme tämän, annan tästä konkreettisen esimerkin. Esimerkiksi vakuuttaja ei voi painottaa tällaisessa opaskirjassa sellaista tosiasiaa, että on tietyt pääomavaatimukset, joita vakuuttajilla on, kun he antavat takuulupauksen, eikä ole mitään mahdollisuutta tavallaan tuoda esiin näitä ja tämä on jo tällainen rajat ylittävä asia. Vakuutusnäkökulmasta, jos siirtyy liian kauaksi ja jos ihmiset toimivat liikaa samalla tavalla, niin tämä aiheuttaa jo riskejä. Koska se, mitä meidän pitäisi ylläpitää, on erilaista toimintaa. Ja varsinkin vakuutussektorilla kriisiaikoina – vakuutussektori on jäänyt markkinoille, kun monet sieltä lähtivät. Eli myös tälle sektorille pitäisi antaa kannustimia toimia ystävällismielisesti. Yeah, professor. Thank you. Kiitos. Voin täysin yhtyä ajatuksen objektiivisista kriteereistä, joissa huomioidaan kuluttajan kokemukset. Ja tärkeää tässä on, kun MIFT 2 tuote niin kysymyksiä tarkastellaan. Jos halutaan, että nämä todella toimivat eh, myöskin, kun valvojat eh, näitä liikemalleja valvovat ja sitä, miten tuotteita kehitellään ja sitä, eh, minkä tyyppisiä tuloksia on saatu aikaan, niin Tällöin tarvitaan kannustimia, eh, joiden pohjalta saadaan se myöskin kuluttajien kannalta katsomaan pelkästään tuottoa ajatellen, eli tiedot, valvonta, isäs eh, ja näin eh, vahva valvonta mitä tulee yhteisiin eurooppalaisiin säästötuotteisiin. Tämä on varsin hankalaa, mutta sellainen suuri hanke kuitenkin, johon Euroopan pitäisi mennä. 30 vuotta sitten Jusitsin yhteydessä näin meneteltiin, tuolloin puhuttiin eri alasta ja tuotteesta, mutta kannattaa varmasti tätä asiaa miettiä. Ja UKhan on yksinkertaisia tuotteita pyrkinyt kehittämään ja voi olla varsin hankalaa saada tukevaa sääntelyjärjestelyä näille tuotteille, mutta kuitenkin kannattaisi ehkä tähän pyrkiä mitä tulee sitten eh, rahoituspalvelu eh, asiaan. Tietysti eh, määritelmiä, johdannaiset, kokonainen valvonta, sektoreiden nämä kaikki, tietynlainen kodeksi näihin liittyen. Mutta kun ajatellaan eurooppalaisen rahoitussektorin moninaisuutta ja monenkirjavuutta, niin tietty, tietty periaatteellinen, periaatepohjainen järjestely se on hankala saavuttaa ja muutenkin, mutta varmasti tietynlainen yhteinen koodisto sen suhteen, mitä lähestymistapoja, mitä määritelmiä käytetään, kun tietyistä pääkysymyksistä puhutaan. So Mr. Giggles question. Vastatakseni herra Giggoldin kysymykseen, mitä meihin tulee Finance Watchissa, niin me emme todellakaan halua lisää sääntelyä. Me haluamme yksinkertaisempaa ja tiukempaa säätelyä. Esimerkiksi me puolamme meidän mielestämme tämä ehdotus standardisoiduista kuluttajatuotteista eurooppalaisella tasolla on varsin mielenkiintoinen ehdotus, mutta tämän sanottua niin tämä ei tee meistä mitenkään faneja siemon nykyhankkeelle. Sitten mitä tiikuut esimerkiksi eläkkeen keräjien paremmista voitoista, niin täytyisi korjata nykytilanne. Me emme ihan tuolta pusikoista tule. Emmekö ole vielä pelastuksen tiellä niin pitkään kuin EKP ei nosta korkotasoa, niin eläkeen saajat ja muut tallettajat, säästäjät ovat tässä häviäjiä. Me olemme todellisen paineen alla ajan suhteen. Yksi seikka, jota voitaisiin kasvun näkökulmasta tarkastella, koskee meillä täysin yhtä mieltä nykytilanteen diagnoosista, on se, että kenties prioriteettina, niin kuin yritin alkupuheenvuorossani sanoa, on prioriteettina on kulutus, jos halutaan lisää kasvua, tarvitaan luottavuus, luottamusta, tarvitaan se, että kuluttajat avaavat taas näkemystensä, he eivät enää tee sitä. Kulutus on tärkein moottori talouden kasvulle ja kenties tämä meidän pitäisi nyt käynnistää uudelleen. Did I fully agree with you? Kiitoksia. Ja olen täysin samaa mieltä teidän kanssa. Nyt annan esittelypuheenvuoron puheenvuoron lopuhuomioita varten. Uh, Kiitos Kello on jo yli puoli viisi, eli puhun lyhyesti. Haluaisin lämpimästi kiittää panelisteja siitä, että pääsitte tänne ja että e, näinkin kattavasti e, kerroitte e, haasteista, jotka liittyvät rahoitusalan sääntelyn Euroopassa. On tärkeää, että vakuutusalalta ja pankkialalta saatiin nyt osviittaa asiasta ja toisaalta saimme myöskin akateemisen maailman ääniä kuulla ja mm, kuluttaja-alan edustaja myöskin. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja myöskin kaikkia kollegoita, jotka tämän päiväiseen keskusteluun osallistuivat näinkin aktiivisesti. Olemme varmasti yhtä mieltä siitä, että Eh, sääntelyn purulla. Tässä yhteydessä ei tarkoiteta sitä, että ruohonleikkurilla mennään, vaan että huomioidaan riskit, kokonaisuus ja myöskin elinten koko. Eriytetysti siis eh, lähestytään asiaa ja myöskin eh, tällaiset pääylätavoitteet on syytä koko ajan pitää mielessä, ettei ikään kuin eksytä näihin yksityiskohtiin. Tässä saatiin tärkeää tietoa siitä, mistä kohtaa kenkä nykyisellään puristaa ja mitä ja missä varsinkin tulisi toimia. Uskon, että tämä kuulemistilanne tänään todellakin oli hyödyllinen. Kaiken kaikkiaanhan kyse on siitä, että palapeli ikään kuin saadaan hyväksi kokonaisuudeksi, kun sääntelyä tarkastellaan. Eli ei pelkästään tarkastella yhtä palapelin osasta, vaan pyritään saamaan kattava selkeä kokonaisuus aikaan. Ja haluaisin myöskin varjoistelijoiden kanssa tulevina kuukausina vielä tehdä yhteistyötä tämän asian eteen ja toivottavasti saadaan aikaan hyvä oma mietintö sitten asiasta. Lämpimät kiitokset vielä kertaalleen kaikille. Again to all of you. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia teille kaikille teidän puheenvuoroistanne. Nyt odotamme ensimmäistä mielipiteen vaihtoa tästä mietintöluonnoksesta heti sitten seuraavan esityslistan kohdan jälkeen. Odotamme, että varapuheenjohtaja Mers tulee tänne pitämään minuutin tauon. Dear colleagues, please. Hyvät kollegat, pyydän, voisitteko istuutua? Meidän on aloitettava. Niin, asiantuntijamme lähtevät. No niin, me voimme mennä nyt sitten esityslistan kohtaan 14 julkinen kuulemistilaisuus Target 2 Securities-ohjelmasta. Ja haluaisin lämpimästi toivottaa tervetulleeksi Yves Mersin, joka on Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsen, joka äh, hyväksyi kutsumme äh, tulla tänne puhumaan Target 2 Securitiesista, pan-eurooppalainen äh, kaupaperjan toimitusjärjestelmä, josta äh, Vaasakeskuspankin päätöksentekoelimet Ekon kutsui teidät tänne äh, juhlimaan tämän äh, käynnistämistä. Se tapahtuu ensi viikolla 22. Ähm, kesäkuutta, kun ensimmäinen aalto si- siirtymäaalto tapahtuu minun maastani Italiasta myös muista maista. Tämä päivä on erittäin tärkeä historiallinen hetki Euroopan rahoituspalveluissa Target 2 Securities eh, eh, poistaa esteitä Euroopan arvopaperimarkkinoilla ja helpottaa käytän, yksinkertaista käytänteitä kaupankäynnin jälkeisessä kontekstissa ja myöskin lisää vakautta. Me tulemme pian kuulemaan teiltä tästä tärkeästä panoksesta myös Target 2 Securities mm, lisäarvosta äh, markkinoiden harmonisoinnin kannalta ja varmasti nousee myös kysymyksiä äh, liittyen siihen, millaisia synergioita tällä tulee olemaan tämän arvopaperi keskusasetuksen suhteen, joka hyväksyttiin viime vuonna, jossa parlamentti oli yhteislainsäätäjänä ja tietenkin pääomamarkkinaunioni-aloite, jota komissio on työstänyt viime kuukaudesta lähteen ja josta me tänä aamuna hyväksyimme päätöslauselman. Joten kiitoksia, että hyväksytte kutsun me tulla tänne ja teillä on puheenvuoro. Dear members of the committee puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat, lämpimät kiitokset siitä, että kutsutte minut tänne puhumaan tänään Target to Securities-ohjelmasta ja haluaisin muistuttaa itsellenikin siitä tilanteesta, mitä kymmenen vuotta, miten pitkään Euroopan parlamentti on tukenut tätä kymmenen vuoden ajan tätä aloitetta ja mainitsinkin, että tässä meni näin pitkään, kun tämä alkuperäinen aloite pantiin täytäntöön eri prosessien kautta teknisten ja toiminnan yksityiskohtien säätö. Säädön kautta päästiin tähän. Me olemme kolmen päivän päässä siitä, että tämä suuri tapahtuma nyt menee verkkoon. Eli ensi maanantaina viisi kansallista arvopaperikeskusta siirtyvät tälle T2S-alustalle. Ja tämä on vain ensimmäinen aalto. Lopussa meillä on 21 kansallista yhteisöä, arvopaperikeskusyhteisöä, jotka ovat siirtyneet tälle yhdelle ainoalle alustalle sen käyttäjiksi. Sanoisin, että tämä on yksi laajimmista hankkeista, joika EU, jonka eurojärjestelmä on aloittanut sen perustamisesta lähtien. En halua millään tavalla tässä vähätellä kaikista tärkeintä logistista haastetta, joka oli pankkisetelien käyttäen otto samana päivänä 12 eri jäsenvaltiossa, enkä millään tavalla myöskään vähättele e, itse EKPn käynnistämistä ja sen toimintojen suunnittelua ja modus operandin suunnittelua. Mielestäni on tärkeää myös muistaa se, että toinen suuri hanke oli SSM, joka ei ollut kenties niin suuri, mutta sen aikataulu oli äärimmäisen tiukka. Me onnistumme hoitamaan sen yhdessä vuodessa. Ja näin saatiin uusi ulottuvuus eurooppalaiselle yhteistyölle, eurooppalaiselle politiikan teolle käyntiin. Tänä päivänä kyse on hankkeesta, joka kuuluu enemmän tällaiselle Euroopan putkityö sektorille se ei ole muuten mitenkään nähtävissä, paitsi silloin kun se ei toimi. Silloin siitä tulee jopa poliittisesti hyvin tärkeä näkyvä osa. Vuonna 1999, kun aloitimme euron kanssa EKPssä, meillä oli kansalliset järjestelmät. Ja ainut seikka, joka silloin pystyttiin toteuttamaan, oli linkittää kansalli- eri kansalliset järjestelmät. Tämä oli, tätä kutsuttiin target-järjestelmäksi. Siinä eri kansallisten arvopaperiyhteisöjen maksujärjestelmät linkitettiin. Hyvin nopeasti huomattiin, että olisi parempi olla tällainen yhteinen alusta sen sijaan, että olisi kansallisten järjestelmien yhteen liitetty ratkaisu. Vuonna 2004 mennessä olimme Target 1 jälkeen Target 2 luoneet ja Target 2 verrattuna edelliseen oli integroitu alusta. Mutta tuolloin siinä oli jo 56 000 pankkia maailmanlaajuisesti EKPn lisäksi ja yli 90 miljoonaa käteismaksua hoidettiin ja kysehän oli 300 000 miljardista eurosta. Target 2 käyttö on välttämätön rahapoli, rahaoperaatioiden osalta, mutta sitä voidaan käyttää myös yksityistä operaatiossa. Ja voisin sanoa, että kiitos Euroopan parlamentin neuvojen Target 2 tänä päivänä ei ole pelkästään euromaksuille alusta, vaan se on tämä Target 2 Securities ei ole vielä siis monivaluuttallinen, mutta Tämä on seikka, joka tapahtuu tulevaisuudessa. Meidän ei pitäisi Target 2 ja Target 2 Securitystä lähentää toisiinsa. Kun loimme tämän eurooppalaisen maksualustan käteismaksuille, niin huomasimme, että yhä enemmän euroalueella maksuja tehdään myös vakuuksien osalta. Meillä ei ollut eurooppalaisten, eurooppalaista järjestelmää arvopaperipuolella. Jos haluttiin vakuudellinen maksu, niin pystyttiin toteuttamaan maksu, käteismaksu integroidun eurooppalaisen alustan kautta, mutta kansallisten järjestelmien piti samalla hoitaa nämä arvopaperit, joita asetettiin vakuudeksi. Ja tämän vuoksi me mietimme, eikö kannattaisi olla myös integroitu eurooppalainen järjestelmä, jossa olisivat mukana niin käteisvarat kuin ö, tämä arvopaperipilarikin. Ja tämä oli alkuperäinen ajatus Target to Security takana. Eurooppa, kuten tiedätte, Euroopalla on monia kansallisia järjestelmiä, yli 30 erilaista arvopaperikeskustossa. Niillä on paljon erilaisia, niihin liittyy paljon erilaista lainsäädäntöä, esimerkiksi säästöjen turvaamisesta ja niin edelleen, ja niillä on myös eri säännöt operaation jälkeisistä prosesseista. Se, että on tällainen integroitu järjestelmä, on ilmiselvä. Se parantaa turvallisuutta, rahoitusvakautta, ratkaisemalla tai hoitamalla nämä arvopaperien selvitykset suoraan keskuspankin valuutassa. Se mahdollistaa skaalatalouden ilman, että vaaditaan sitä, että kansalliset arvokeskukset mitenkään fuusioituvat. Ja edelleen kansallinen arvopaperikeskus on tämä sisääntulokohta markkinoille osallistujille ja itse arvopaperikeskuksesta ei tässä ole kysymys, vaan tämä on IT alusta. Kansalliset arvopaperikeskukset hoitavat kaikki ne prosessit, joiden ajatellaan, oleva, ajatellaan tuovan lisäarvoa. Yksi tärkeä korostettava seikka on se hallinnointi, jota me olemme suunnitelleet, jotta voidaan toteuttaa tämä eurooppalainen integraatio tässä palvelussa. Ja tämä on meidän T2S-hallintorakenteemme. Jos esittelisin teille kaavion tästä hallintorakennelmasta, niin pitäisitte varmasti sitä äärimmäisen monimutkaisena. Mutta eikös Eurooppa ole hyvinkin moninaisissa realiteeteissa hyvin monimutkainen. Meillä on neljän tason hallinnointirakenne, jossa on mukana satoja instituutioita. Tietysti tämä on monimutkainen, mutta loppujen lopuksi se on hyvin kattava ja se on toiminut. Ja se, sitä on käytetty tämän hankkeen menestyksen takamiseksi niin kutsutut ö, yhteistyöosallistuja ö, tahot ovat olleet tämän hankkeen vahvuutena. Te olette kenties kuulleet jo huhuja tai lehdistö tiedotteita siitä, että T2S-alusta ei olisi vielä tarpeeksi vapaa, jotta se voitaisiin todella nyt avata verkkoon, mutta realiteettina on, että se on jo julistettu vapaa vakaaksi ja valmiiksi lähetettäväksi niin C2S-ohjelma johtokunnan taholta kuin johtoryhmän arvo paperikeskusjohtoryhmän osaltakin. Me olemme tietoisia siitä, että T2S tulee olemaan valtaisa vaikutus rahoitusmarkkinoille. Meille on aivan avainasemassa se, että tämä migraatio T2S-alustan käyttöön menee jouhevasti. Kun alustan statusta on arvioitu, sen ö, vakautta ja sen livetoiminnan mahdollisuutta, niin voin vakuuttaa teille, että se on valmista tämän migraatiota siirtymään varten – ja eh, tulevaa liveen siirtymistään tulevana viikonloppuna. Tämä voidaan nähdä viimeisimmältä eh, ohjelmajohtokunnan, eh, viimeisimmästä ohjelman johtokunnan raportista. Se on toimitettu tänään EKPn johtokunnalle ja huomenna siitä tehdään vielä lopullinen päätös. Kuitenkaan ei ole riittävät takuut, tai ei ole riittävää se, että eurojärjestelmä menee verkkoon, vaan kansallisten yhteisöjen arvopaperikeskusten täytyy myös olla varmiina. Kansainvälinen yhteisö, kansalliset yhteisöt siis koostuvat arvopaperikeskuksista ja siihen, niihin kuuluvista pankeista. Tässä nyt on ensimmäiseen aaltoon osallistuu vapaaehtoiselta pohjalta viisi pankkia. Kreikka, Malta, Romania, Sveitsin keskuspankki plus Italia. Kaikki näiden maiden arvopaperikeskukset ovat vahvistaneet sen, että ne ovat valmiita ja ne lataavat kaiken staattisen datan, eli kaikki ne asiat, joita näissä maissa tehdään, ladataan yhdelle yhteiselle alustalle. Ja neljässä maassa – arvopaperien myynnin selvittäminen, jotta siis arvopaperien, jotka on ladattu tälle asun, alustalle, alkaa siis ensi maanantaina kansallisessa yhteisössä pankeissa ja arvopaperikeskuksissa arvioitiin, että ne tarvitsevat hieman aikaa tämän uuden alustan ympäristön testaamisille ja ne pyysivät, että ne voisivat aloittaa käytön ensi maanantaina, mutta että voisivat tehdä kaikki arvopaperikauppojen selvitykset viimeistään elokuun 31. päivä mennessä tänä vuonna. Tämä ratkaisu on hyväksytty kaikkien muiden toimijoiden osalta voi sitten tietysti ajatella, että jos ensimmäisessä aallossa on viivästystä, niin sillä olisi dominovaikutus muihin aaltoihin, mutta näin ei ole ja me voimme ainakin markkinaosallistujien arvopaperikeskusten mielipiteen mukaan jatkaa ja että tätä dominoefektiä ei tule. Ja vaikka nyt on luotukin työryhmä, joka raportoi sitten ensi vuoden tai ensi kuun tulevien kuukausien loppuun mennessä siitä, pitääkö tämän pienen viivästyksen takia jotain muita ongelmia vielä hoitaa, niin on yksimielisesti annettu Bangatidaalielle aikaa elokuun loppuun asti niin, että se todellisen arvopaperien selvittämisen tiedot syöttää alustalle vasta elokuun lopussa. Siihen mennessä. Mitä etuja sitten tästä yhtenäisestä alustasta tulee? Ensinnäkin, aivan kuten arvopaperikeskusasetuskin, niin tämä vie eteenpäin harmonisointiagendaa. Meillä on vielä aivan liiallista pirstoutumista eri kansallisilla markkinoilla Euroopassa tässä mielessä ja tämän vuoksi me tarvitsemme yhteisiä sääntöjä, standardeja ja joillakin alueilla jopa täysimittaista harmonisointia. Tämä on markkinajohtoinen prosessi, joka mahdollistaa sen, että T2S toteuttaa todellisen potentiaalisen mutta olikohan se nyt 2001-2003, jotkut teistä muistavat Giovanninin mietinnön, jossa identifioitiin kaikki ne puutteet, joita oli. Ja näiden 15 puutteen joukossa on vielä joitakin, joihin ei ole puutettu. T2S ja T2S tulee puuttumaan korjaamaan monia näistä puutteista, mutta vielä muutamia jää ja toivottavasti pääomamarkkinakeskustelussa voidaan näihin puuttua, puuttua sitten ja korjata niitä. Olen valmis keskustelemaan teidän kanssanne siitä, miten tämä voidaan toteuttaa ja mitä nämä eri puutteet ovat, joita on identifioitu tässä mielessä. No, lopettelenkin varmaan nyt tähän ja olen valmis vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin tästä aiheesta. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon, herra Mers, teidän esityksestänne. Ja nyt aloitamme ensimmäistä puhujasta, herra Werner Lange. Ja vielen dank. Paljon kiitoksia, herra Mers. Tehän kyllä tuossa aika eh, ison eh, jutun otitte käsiteltäväksi 2008, niin jo tämä poliittinen periaatepäätös tehtiin ja seitsemän vuotta on siitä kulunut ja ensi maanantaina, kuten sanoitte, voitte aloittaa neljällä ja puolella jäsenvaltiolla, jos tämän oikein ymmärsin. Italia tarvitsee vielä aikaa kesäloman jälkeen, koska heidän täytyy ensin vähän vielä levätä ennen kuin he osallistuvat lopullisesti. Minä kovasti arvostan tätä valtaisaa järjestelyä ja kysymykin liittyen siihen, mitä te sanoitte. Ensinnäkin, miksi Euroopan keskuspankin piti tämä alusta luoda? Ja meillä on lista kaikista niistä, jotka haluavat vuoteen 2017 liittyä, niin siinä meillä on kolme ei-euromaata. Sveitsi, joka osallistuu saman tien, Unkari ja Tanska, jotka noin reilu vuoden kuluttua haluavat osallistua. Millaisena näette mahdollisuuden, tämä on ensimmäinen kysymys, että Iso-Britannia ehkäpä äh, saataisiin mukaan. Siellähän on tämä tärkeä äh, rahoituskeskus Lontoa, vai onko tässä jokinlainen kilpailuasema? Onko ehkä myönteistä, että Iso-Britannia ole mukana, vai voisiko se olla haaste tulevaisuudessa? Äh, toinen kysymys Target 1-järjestelmähän oli suurten kiistojen kohteena, puhuttiin riskeistä. Nyt tässä järjestelmässä on ainoastaan arvopaperiturvallisuus. Mm, on tämä asia viety tuomioistuimen eteen, on kirjoitettu kirjoja, professori Sinton äh, kirjoittanut todella paksun kirjan tästä, että kukaan ei ymmärrä, paitsi ehkä hänen avustajansa. Joka tapauksessa tämä oli äm, euroalueen kiistakapula ja 500 miljoonan euron äm, kokoluokasta tässä puhutaan. Siksi onkin oikein, että tässä ei rajoituta pelkästään euroa, vaan että tämä on tällainen monen valuutan alusta. Kun tulevaisuudessa, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan vuoteen 2017 mennessä, miten tämä kokonaisvolyymi voisi kehittyä? Voisiko tässä tulla jonkinlainen vertaisarvo verrattuna Yhdysvaltoihin? Ja miten asiantuntijana arvioitte tämänhetkistä keskustelua käteisrahasta luopumisesta. Tämä ei nyt liity tähän, mutta halusin sen tiedä. Kiitoksia. Will third... Ensinnäkin kannattaa muistaa, että alussa ajateltiin, että olisi rohkaistu markkinoita tiettyihin aloitteisiin tämän tyyppisen alustan perustamiseksi yksityiseltä pohjalta mutta kun tilannetta tarkkailtiin muutaman vuoden ajan ja ymmärrettiin, minkä tyyppisiä nämä ongelmat luonteeltaan olivat, eli sääntelyympäristöön liittyviä ongelmia tässä oli, ja ne liittyvät julkiseen sektoriin, ja tällöin tehtiin päätös siitä, että EKVtä tarvittaisiin tämän tyyppisen alustan saamiseksi. Katsottiin, että se on myöskin taho, jota kaikki eniten tämä asia kiinnostaa rahapolitiikan vuoksi. Sillä tehokas eh, käteisvarojen siirto ja arvopaperien hoito olivat eh, tärkeä edellytys hyvälle toiminnalle. Ja 15 vuotta sitten tultiin siihen lopputulokseen, että olisi järkevintä, että EKP toimisi tässä asiassa ja on kiittäminen Euroopan parlamenttia myöskin silloin, kun se kiitoksen ansaitsee. Kannattaa muistaa, että Euroopan parlamentti piti tärkeänä sitä, ettei tämä ole pelkästään europohjainen alusta, vaan eh, monta valuuttaa sisältävä sellainen. Tämä oli hyvä lähestymistapa. Alussa tietysti se lisäsi hankkeen monimutkaisuutta, mutta sitten kaiken kaikkiaan osoittautui kuitenkin järkeväksi tavaksi, myöskin käytännölliseksi tavaksi perustaa tällainen eurooppalainen alusta. Parisen viikkoa sitten kävin vierailemassa Ruotsin keskuspankista. Keskuspankkihan vastaa valuutasta ja myöskin valuutan esittämisestä tai siirtämisestä alustalle. Ja arvopaperikeskus sitten vastaa asioista arvopaperin osalta. Ja tämä ei kaikissa maissa ole julkinen taho, joskus se on osa keskuspankkia, mutta ei aina, eli tässä on monenlaisia käytänteitä. Ja Ruotsista saimme kuulla, että eh, siellä tarkasteltiin mahdollisuutta voida liittyä mukaan ja keskuspankissa eh, varsin tarkalla silmällä asian kehitystä seurattiin ja ensimmäinen ajatusten vaihto käytiin e, teknisellä tasolla nyt valmisteluja varten. Ja voin paljastaa senkin, että e, Ruotsin arvopaperikeskus seuraa läheisesti myöskin e, sitä kehitystä, jota tapahtuu muissa Pohjoismaissa, kuten esimerkiksi Suomessa. Ja tällöin hän Suomen järjestelmät tulisi yhteensopiva ja Ruotsi varmasti näkee tässä hyötyä myös itselleen. Ja tältä samalta pohjalta tarkoituksena on tavata myöskin Norjan keskuspankin edustaja lähitulevaisuudessa toivottavasti, koska heillä on samat tekstit vaatimukset ja varmasti myöskin eh, samat eh, intressit voidaan liittyä mukaan. Volyymi mainittiin. Odotamme sen kasvavan siinä vaiheessa, kun uudet osallistujat saadaan mukaan. Olemme myöskin keskustelleet eh, sijoituspolitiikasta tehdyn päätöksen osalta, Bank of Englandin osalta tästä asiasta. Ja e, jonkin verran kiinnostusta näyttäisikin olevan, mitä tulee mahdollisuuteen voida käyttää tätä Target 2, varsinkin CCPiden osalta, jotka europohjaisina toimivat, mutta sijaitsevat Lontoossa. Ja on katsottava, saadaanko tästä aikaan eh, positiivinen lopputulos, mutta kaiken kaikkiaan kuitenkin eh, yhteistyötä aiotaan parantaa tämän tyyppisten markkinarakenteiden osalta. Ja yhteistyö mahdollistuu myöskin eh, valvonnan ja osalin osalta pohjautuen tähän yhteisen malliin. Eri kansalliset viranomaiset huomioiden. Ja kysyitte, tuleeko kakkosen mukaan eri valuuttoja. lähdimme liikkeelle arvopapereista, koska katsoimme, että se on asia, joka kiinnostaa eniten Euroopan ulkopuolella myöskin, eli mm, ulkopuoliset operaattorit ovat valmiit tulemaan mukaan joko omalla valuutallaan tai europohjaisina, ja on mahdollista myöskin linkittää kansalliset Mm, arvo ja paperi eh, eh, näihin, jotka toimivat T2-ympäristössä, tai on mahdollista tällainen eh, cashlack-menettely toteuttaa omalla valuutalla ja tällöin siirrettäisiin pelkästään arvopapereita. Ja tältä pohjalta olemme saaneet paljonkin kyselyitä ja yhteydenottoja. Ja ensimmäisenä tässä vaiheessa siis keskitymme siihen, että järjestelmä saadaan eh, todellakin toimivaksi käytännössä. Ja sitten seuraavissa vaiheissa eh, eurooppalaiset uudet mukaan tulijat, mutta rinnakkain lähdemme myöskin hieman tunnustelemaan sitä, kuinka suuri on kiinnostus euroalueen ulkopuolisten maiden osalta arvopaperista puhuttaessa. Ja on hyvinkin mahdollista, että tältä pohjalta saadaan aikaan globaali järjestely. Mine, uh, äh, Kiitoksia. Minun tulisi muistuttaa kollegoita ja Mersiä siitä, että meidän pitäisi pitää kiinni tästä viiden minuutin slotista. Viisi minuuttia kysymyksille ja vastauksille. Poltan. Äh. Kiitos äh, puheenjohtaja ihan lyhykäisesti. Tämä, nämä ovat valtavia ja monimutkaisia projekteja. Ja nämä kestävät vuosia, mutta todellakin sen arvoisia. Ja nyt juuri ennen kuin te nämä julkistatte, niin mietitte, että mikä voisi mennä pieleen. No, voihan se ollenkin käydä mielessä. Me ei ole epäilystäkään, ettekö te olisi tarkastellut riskejä ja kyllä osallistujatkin ovat tarkastelleet, mitä mahdollisia riskejä tässä voi olla. Mutta haluaisimme painottaa sitä, että te yritätte luoda vakaata ympäristöä niin että tästä ei tulisi sellainen alusta, joka ei toimi. Yritin ymmärtää katsellessani taaksepäin tätä prosessia. Ehkäpä se meni minulta ohitse, mutta millä tavalla nämä valittiin? Ne, jotka, miten ne valittiin ensimmäinen aalto ja toinen aalto, vai oliko tämä jonkinnäköinen itse valintaprosessi, että osallistujat tarjoutuivat käyttämään alustaa. Sitten näin, että täällä oli kreikkalainen osallistuja myös, mutta Kreikan talous ja rahoitussektori ovat kauheassa tilassa. Ja eikö tämä nyt voisi vaikuttaa sitten tämän alustan toimintaan ja sen hyötyyn? Ja sen lisäksi voisitteko te vielä konkreettisesti mainita, mitä toimenpiteitä voidaan tehdä pääoma markkinaunionissa? Kiitos. On your first questions, uh, we... Ensimmäiseen kysymykseen. Emme usko, että mikä menee vikaan. Tämän luonteisessa hankkeessa on aivan niin selvää, että aivan viime metreille asti on pieniä pieniä puutteita ja ongelmia, kun testauksia toteutetaan. Me lopetimme alustan ohjelmiston sopeutuksen kaksi viikkoa sitten, koska tuolloin meillä oli vielä tiettyjä ongelmia, mutta niitä ei pidetty mitenkään elin, elämä uhkaavina, eivätkö ne estäneet hankkeen live-esitystä jokaista varten – meillä on, jokaista varten meillä on jonkinlainen ratkaisu, joten me olimme, emme pelkästään me, vaan käyttäjäyhteisöt olivat riittävän luottavaisia sen suhteen, että mikään ei estäisi tämän systeemin lanseurausta livenä. Ja alkuvaiheessa, ensimmäisessä vaiheessa meidän täytyy vielä puuttua tiettyihin ongelmiin, niin, että alusta on sataprosenttisen täydellinen. Sen sijaan, että se olisi vain 98-99 prosenttisesti täydellinen. Sitten toiseksikin määrittely siitä, kuka osallistuu ja mihin aaltoon. Tämä päätös tehtiin äh, vapaaehtoispohjalta keskustelun jälkeen eri osallistujien kanssa. Millään tavalla yksikään osapuoli ei tätä pakottanut kenellekään siihen, että joku olisi aalto ykkösestä tai kakkosesta, vaan hallintorakennelman kautta ja tästä keskusteltiin ja määriteltiin nämä aallot, aaltojen osallistujat. Kolmas kysymys Kreikasta. Siellä on keskuspankkijärjestelmä. Joka tapauksessa minä sanoin, että osallistuminen tällaiseen järjestelmään antaa oman panoksensa rahoitusvakaudelle – Joten mitä nyt sitten tuleekin tästä prosessista, poliittisesta prosessista lopputuloksena, niin finanssivakaus on julkinen etu ja se on, sitä todella tarvitaan koko Euroopassa ja eritoten Kreikassa. Ja osallistuminen tähän järjestelmään antaa oman panoksensa Kreikassa maksujen vakauttamiselle niin kreikkalaisten osallistujien kesken kuin kreikkalaisten ja ei-kreikkalaisten euroalueen ja euroalueen ulkopuolisten toimijoiden keskuudessa niin, että operaatiot toimivat jouhevasti ja uskon, että tässä kaikki hyötyvät. Lopuksi, missä määrin tämä antaa omaa panostansa pääomamarkkinaunionille? Toteaisin tähän, että ensinnäkin sillä, että puututaan joihinkin viimeisimpiin esteisiin, joita oli Giovannin mietinnössä tuotu esille, eli markkinoista tulee tehokkaammat. Ja tämä johtaa kohti harmonisointia, eurooppalaisten sääntöjen luomista, eurooppalaisten standardien luomista. Meillä on vielä liikaa post-trade bisneksessä pirstaloitumista Euroopassa. Ja tämä on sellainen alue, jolla yhdennetyt alustat tulevat poistamaan näitä rajat ylittäviä esteitä. Kiitos. CSDR. Kiitoksia. Niin, eh, CSDR esittelijämme Kay Swinburne. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia herra Mersch. Eikäpä ah, tämä on nyt eh, väärin, mutta minä olen itse asiassa ihan innostunut siitä, että tämä hanke vihdoin toteutuu. Ja koska minä olen eh, liian monta vuotta elämästäni olen CSDRn puitteissa käyttänyt, niin sillä ei ole mitään, sitä ei mitenkään voida verrata siihen, kuinka paljon aikaa te ja kolleganne ovat käyttäneet tähän, joten onnittelen teitä siitä, että olette nyt maaliviivan kohta ylittämässä. Tämä on todellinen osoitus mm, sinnikkyydestä. Sinnikkyydestä saada aikaan yhteinen alusta, joka toimii ei vain Euroopassa, vaan laajemmilla markkinoilla. Tällä alustalla on mahdollisuus laajentua. CSTR-esittelijänä minä en voi vastustaa kiusausta pyytää teiltä neuvoa asian suhteen, jota olemme käsitelleet. CSTR on saanut suuntaa ja inspiroitunut t 2 s ajatuksena on luoda EUn laajuinen eh, toimitusta koskeva ohjekirja, erityisesti käyttäen avoimia standardeja eh, ja varmistaa, että nämä eh, täydentävät ja vahvistavat T2S niin, että saataisiin yhtenäiset Mm, toimitusmarkkinat Euroopassa, mutta jotkut CSDRn säännöt, jotka halusimme ottaa mukaan t 2 s täytäntöönpanoon, niiden suhteen meillä on ongelmia aikataulun suhteen. Milloin otamme käyttöön tämän tämän järjestelmän, joka liittyy mm, assosioituihin sakkoihin ja maksumenettelyihin se tapa, jolla me se tapa, jolla me panemme täytäntöön CSTR, että se yhdistetään t 2 s viimeiseen migraatiovaiheeseen niin, että kaikki pankit voivat sopeutua tähän järjestelmään ennen kuin meillä on kaksinkertaisia kustannuksia toimituksessa. Joten kysymykseni kuuluu, mm, hyväksyttekö tällaisen lykkäyksen CSTR jonka parlamentti on kehittänyt trilogimenettelyissä. Tukisitteko tätä lykkäystä? Ja toiseksi mm, minä en voi vastustamaan tätä kysymystä, jonka kollega Werner Langen nosti esiin maista, että tätä voisivat käyttää. Tämä on erinomainen malli, jolla voitaisiin vähentää toimituksen kustannuksia kuluttajille ympäri mm, maailmaa. Mm, tämä voisi auttaa kaikkia jäsenvaltioita tulevasta. Tämä osittain johtuu siitä, että tämä on ollut vapaaehtoista, ihmisten ole pakko liittyä siihen ja he ovat olleet kovin suojelevaisia omassa olevien järjestelmien suhteen. Ja haluan esittää kysymyksen, kuinka kauan kestää ennen kuin oma jäsenvaltioni ja muut osallistuvat tähän ja käyttävät tätä toimituksessa IT-järjestelmänä kuluttajia varten Euroopassa. Niin, Thank you for this. Uh, kiitos äh, näistä kysymyksistä ja kiitos teidän tuestanne. Tämä yhteinen äh, toimitusten sääntökirja on asia, jossa meillä on yhteiset äh, tavoitteet CSDRssä. Tässä on tiettyjä muitakin alueita, jossa me olemme joko täydentäviä CSDRn suhteen, niin että saisimme integroidumman eurooppalaisen toimitusjärjestelmän tai alustan. Ja mitä tulee kysymykseen, pitäisikö meidän siirtää eteenpäin täytäntöönpanoa siihen viimeiseen aaltoon, niin äh, se kyllä auttaisi tietyissä tilanteissa sillä tavalla, että ei olisi kaksinkertaista järjestelmää niillä mailla, jotka ovat jo siirtyneet tähän. Mutta toisaalta minun kokemukseni Euroopan integraatiosta on se, että kaikkien pitää olla hyvin tarkkaa, jotta voidaan välttää määräaikojen kurimus. Ja sen vuoksi ehkäpä tämä olisi hyvä siirtää eteenpäin. Ja jos tässä sitten ylläpidettäisiin tietynlaista täytäntöönpano painostusta ilman, että kuitenkaan lähettäisiin minkäännäköisiin sanktioihin niiden kohdalla, jotka eivät ole valmiita. Tämä voisi olla toinen keino saavuttaa samat tulokset. Mutta tämä on alue, jossa haluaisin olla läheisessä yhteydessä Euroopan parlamentin kanssa – koska Euroopan parlamentti on tällä alalla ollut hyvin tärkeä tuki ja sanoisin jopa liittolainen, kun ollaan käynnistetty tämä T2S-projekti. Ja sen muu keskustelun aikana me jatkamme todennäköisesti samalla puolella. Mitä tulee Iso-Britanniaan, Meillä on hyvin hedelmällinen yhteys äh, Englannin keskuspankkiin siitä, millä tavalla voisimme edistää koko Euroopan unionia tehokkuuden, infrastruktuurin ja yhteistyön alalla, myös äh, valvonnan alalla, niin että tämä eurooppalainen ympäristö olisi turvallisempi, tehokkaampi ja lopuksi myös halvempi markkinoiden osapuolille. Next speaker, Fabio De Masi. Kiitoksia sitten Fabio De Masi. Nobody there from Alde, I guess. Oh, okay. Apparently not. was... Aldesta ei tainnut olla ketään. No niin, nostaisin esiin hieman eri aspektin tarket kakkosen liittyen. Venelangen jo tässä mainitsi, ja tämän lisäksi keskustellaan riskeistä, mitä tapahtuu, jos jäsenmaa on kysynyt näiden tarkit kaksi arvopaperin osalta sellainen tilanne. Katsoisin, että tässä puhutaan pääoman liikkeistä, niin kuin viime viikot ja kuukaudet ovat osoittaneetkin ja myöskin implisiittisesti rankaistiin, koska joutuu maksamaan korkoa näistä taseista. Mutta kysyisin kuitenkin seuraavaa. Mikä on kantanne asiaan? Jos ähm, tilanteisiin mentäisiin ja, tai kansalliset pankit – katsoisivat, että tässä häviää. Ja keskuspankillahan on erilaisia keinoja, myöskin negatiivinen oma pääoma mahdollinen. Eh, mikä olisi tällöin tilanne, mikä on teidän näkemyksenne tähän asiaan? Ja kiitos vielä, että pääsitte tulemaan tänne. Where I... Niin, Minun täytyy hieman olla eri mieltä teidän kanssanne siitä, että Tarkat 2 vain heijastaa pääomaliikkeitä. Tämä on totta, jos maa on täysin ö, joutunut ulos, ei ole, sillä ei ole markkinoille pääsyä enää, mutta tämä on hyvin kaukana realiteeteista missä maassa. Jos maalla on täysin markkinoille pääsy, niin Target to Securities vain, edustaa vain yhtä osaa pääomaa liikkeistä ja bilateraaliset ja pankkien väliset rahavirrat eivät heijastu tässä e keskuspankkien pankkitaseissa niin samalla tavalla kuin target to securities. Joten poliittinen kysymys tässä kuitenkin oli siis se, mitä tapahtuisi, jos maa irtaantuisi eurosta. Minä voin vain sanoa, että tätä ei ole ennakoitusopimuksessa ja me odotamme, oletamme, että euroalueeseen osallistuminen on peruuttamatonta ja tältä olettamuspohjalta tämä asetus ja sopimus on kirjoitettu. Näin ollen, jos me nyt toisimme, ottaisimme käyttöön tai toisimme mukaan järjestelmän, joka meidän se meidän kannaltamme olisi uudelleen kansallistamista ja euron, euron osallistumisen peruuttamattomuus asetettaisiin kyseenalaiseksi. Tässä luotaisiin myös sellaisia mekanismeja, joita on olemassa esimerkiksi Yhdysvalloissa. Eli se ei ole täysin selvä taseiden selvittäminen vuoden lopussa, vaan siinä voisi olla mukana muita mekanismeja niin, että pidettäisiin kiinni tietystä varovaisuudesta kansallisten keskuspankkien taseiden osalta, mutta koko kysymys liittyy tietysti suhteellisuuteen ja tasapainoiseen lähestymistapaan. Suunnittelultaan Target June taseet eivät ole liian pitkän aikaa yksisuuntaisia. Ongelmia tulee vain, jos on sellaisia jäsenvaltioita, jotka rakenteellisesti pysyvät samalla puolella tietysti tässä liian pitkään. Tämä ei olisi, ei olisi myöskään eurooppalaisen integraation ajatustavan mukaista, eli lähentymisen mukaista, Lähentymi, todellista lähentymistä ja vastuunkantoa. Jos tähän sitten liittyisi vielä tietynlaisia tukitoimia, joita on olemassa hallintopolitiikassa, niin ei ole todellista tarvetta uudelleen määritellä näitä target to taseita ja tasapainotusta verrattuna siihen, mitä ne nyt ovat. Jos meillä on järjestelmä, jossa on määrittelyt, niin silloin se ei ratkaisisi välttämättä ongelmia verrattuna nykyjärjestelmään. Sitten teidän lausuntonne siitä, että EKP keskuspankilla on kielteistä, negatiivinen pääomatilanne. Meillä on useita esimerkkejä tästä Euroopan unionissa. Ja itsessäänkin tämä ei ole mitään sellaista, jo, jo sellainen tilanne, missä pitäisi pysyä liian pitkään. Sillä ei välttämättä ole välittömiä rahoitusvaikutuksia, mutta se heikentää suuren yleisön silmissä keskuspankin maineen ja väliaikainen negatiivisen pääoman tilanne on selitettävissä, jos se voidaan selittää maan yleisellä taloudella, taloudellisella tilanteella, mutta se ei voi olla mikään pysyvä tila. Thank you, Mr. Kiitoksia, herra Zanni. Kiitos, puheenjohtaja. Mäkin yhdyn näihin onnitteluihin tämän uuden infrastruktuurin käyttöönotosta näin nopeasti huolimatta aikaa siitä, että aikaa tietenkään kokonaisuudessa on kulunut paljon, mutta kyllä tässä on tehty erinomaista työtä. Minun kysymykseni Target 2 Securities ohjelmasta on se, että onko teidän mielestänne tällainen Target 2 Securities-ohjelma ilman yhdistynyttä kuningaskuntaa, voisiko se olla tällainen hiukan ontuva järjestelmä, joka oli riittävän tehokas. Sitten Target 2, koska kollega Demasi esittikin tämän kysymyksen, haluaisin vain palata tähän kysymykseen. Te annoitte vastauksen, joka oli vähän ehkä poliittinen. Tämä, tämä kertosäe siitä, että euroa ei voi peruuttaa, sen me kaikki tunnemme muuta ei voida muuta kuin sanoa, että vaikka sopimuksia ei mitään luekaan, niin voisi olla sellainen tapaus, että joku valtio yksipuolisesti päättää erota yhteisvaluutasta. Tällaisessa tapauksessa, ja puhutaan nyt ihan suoraan Kreikan tapauksesta, ja siinä tapauksessa, että Kreikka eroaisi eurosta, ja tämä mahdollisuus, sitä ei voida kieltää, mitä tapahtuisi silloin Target 2 äh, saldolle, joka on nyt äh, noin 190 miljardia euroa negatiivinen muiden maiden keskuspankit, jotka pysyisivät jäsennä, äh, pitäisikö niiden hyväksyä tämä, tämä tappio vai onko tämä vain teoreettinen tappio, joka ei käytännössä todellisuudessa vaikuttaisi taseisiin. Ja sitten siinä vai, entäs, entäs jos Kreikka pysyisi target kahden ulkopuolella ei omasta tahdostaan, niin tämä voisi ehkä rikkoa 63 artiklaa, joka käsittelee pääomien vapaata liikkuvuutta. Mikä teidän kantanne on tästä? Miten EKP voi varmistaa, että jos erotaan eurosta äh, sitä haluamatta, niin että näin ei käy. Uh, uh right, uh... Kiitos. Vaikka sopimuksessa mitä ei tästä sanotakaan, yksipuolinen toimintahan on mahdollista aina, mutta se ei ole eurooppalaisin tapa suhtautua kansallisiin ongelmiin, vaan eh, tällainen kooperatiivinen yhteistyö pohjautuva lähestymistapa on eurooppalainen lähestymistapa, jolla on ongelmia ja hankalissakin tilanteissa pyrkiä sopimaan asia jollain tavalla. sitten luvut, ne pitävät paikkansa. en nyt lähtisi spekuloimaan eh, tästä eh, mahdollisesta tilanteesta. Se on hyvin epätodennäköistä, eli emme ole edes hypoteettisesti tätä huomioineet, koska meidän lähtöolettamuksemme on, että euroalue säilyy sellaisena kuin siitä poliittisesti aikoinaan päätettiin. Ja jos nyt lähdettäisiin eh, eh, spekuloimaan sillä, että tehdäänkin toisenlaisia poliittisia päätöksiä, niin eh, ollaan ehkä vähän varomattomia varsinkin jos ajatellaan, että tässä ei ole kyse henkilöstä, joka on suoraan tänne valittu. Mutta teknisesti tarkastellen tämä tarkoittaisi sitä, että yhden keskuspankin velat jäisivät ja ne sitten ö, kirjattaisiin Euroopan keskuspankin hoidettavaksi ja näin meneteltäisiin. Mitä sitten tälle velalle tapahtuisi? Miten se jouduttaisiin maksamaan takaisin? on kysymys, joka tulisi jatkoneuvotteluissa ratkaista. Mutta tähän tilanne nyt ei todellakaan näytä. Ja niin kuin jo totesin, perustamis- tai näissä lähtöolettamuksissamme emme ole tästä liikkeelle – lähteneet, vaan lähdemme liikkeelle siitä, että yhteneväisyys euroalueella säilyy ja pitäydytään siinä päätöksessä, poliittisessa päätöksessä, jonka valtioiden päämiehet aikoinaan tekivät. You, I think that what you finally said clearly. Kiitoksia. Se, mitä tuossa lopuksi sanoitte selkeästi meille osoittaa, että on yhteisen etu, yhteisten etujemme mukaista, että kaikki toimijat tekevät parhaansa, jotta vältettäisiin seuraukset, jotka aiheuttaisivat monimutkaisia tilanteita kaikille, erityisesti EKPlle, joten tämä on lisäsyy sille, että me olemme sitoutuneita roolissamme joka ei valitettavasti ole riittävän relevantti tässä asiassa, koska tämä on enemmänkin hallitusten välinen asia, mutta on kyllä erittäin tärkeää äh, selvittää, mitä kielteisiä vaikutuksia tällä saattaisi olla, joten kyllä me tuemme euroalueen yhtenäväisyyttä, kuten sanoitte. Kiitoksia tästä tärkeästä kokouksesta ja keskustelusta. Kuten tiedätte, parlamentti on voimakas Target 2 Securities-ohjelman tukia, joten tulemme seuraamaan tämän kehittymistä ja tätä seuraavaa askelta, että luodaan tällainen vahva markkinainfrastruktuuri. Se on hyvä merkki ja toivottavasti hyvät merkit ovat vallalla tässä asiassa. Kiitoksia.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 So we move to point 15 of the agenda, stock taking and challenges. No niin, menemme eteenpäin esityslistassa. Saavutukset ja haasteet rahoituspalveluja koskevan EU-lainsäädännön alalla, vaikutukset ja eteneminen kohti tehokkaampia ja toimivampia EUn puitteita rahoituspalvelujen sääntelylle ja pääomamarkkinaunionille. Meillä oli oikein hyödyllinen kuuleminen joten nyt voimme aloittaa keskustelun. Ensimmäinen keskustelu ja annan puheenvuoron esittelijälle Burkhard Balz. Herr Vorsitzender. Sydämelliset kiitokset puheenjohtaja. Varmasti oikein hyvä, että tänä iltapäivänä me järjestimme tämän kuulemisen. Tämä oli erittäin hyödyllinen kuuleminen, jossa oli esitetty edustajia pankki- ja vakuutusalalta, Finance Watchista ja tiedemaailmasta. Tämä valiokuntahan on eh, ennen jo useasti ollut sitä mieltä, että yleiskatsausta näiden säädösten Ähm, kumulatiivista vaikutuksista olisi äh, hyödyllinen. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että meidän pitäisi ähm, sääntelyä purkaa. Me tiedämme, että rahoituskriisi on nostanut esiin suuria porsaanreikiä, jotka on suljettava ja äh, minun näkökulmastani näiden porsaanreikien täytyy pysyä tukittuna myös jatkossa. Ähm, Eli emme siis ole menossa kohti sääntelyn purkamista, vaan kohti tehokasta eh, ja vaikuttavaa sääntelyä. Ja on kyse siitä, että on tarkasteltava edellisvuosien sääntelyä, kun tiedetään, että mm, sääntelyä on tulossa, uusia lainsäädäntöehdotuksia on tulossa. Me kaikki tiedämme, että viimeisen viiden vuoden aikana on hyvin paljon äh, säädöksiä rahoitusmarkkinoista tehty, äh, jotka menevät pidemmälle kuin koskaan aikaisemmin. Tässä on kyse rahoituslaitosten, markkinoiden ja tuotteiden sääntelystä ja äh, myöskin tehtävien jaosta markkinoille osallistujien ja valvojien, markkinavalvojien välillä. Tämän tarkoituksena on huomioida riskit ja suojella kuluttajia. Kyse ei ole talouspoliittisesta agendasta. Kuitenkin sääntelyä on myös tarkastettava siltä pohjalta, voisiko sillä olla kielteisiä vaikutuksia reaalitalouteen ja Euroopan talouden kilpailukykyyn. Miten me voimme varmistaa Euroopan talouden edistymisen, jos suuri osa pankeista vain vaivoin saa pääomien kustannukset kasaan. Mm, ja vakuutusyhtiöilläkin on ongelmia ja pääomamarkkinoiden käyttö ja hyväksyntä nousee vain vähän vähältä. Siksipä haluaisin kiinnittää huomion sääntelyyn kokonaisuudessaan ja sit, e, siihen liittyviin tavoitteisiin. Tämä tarkoittaa myös sitä, että vaaditaan e, laajaa vaikutusten arviointia, joka huomioi myös eri rahoitusalan e, toimijoiden tarpeita, mutta joka on sitten myös alarajat ylittävä tästä. Me keskustelimmekin jo neljän panelistin kanssa tänä iltapäivällä. Hyvä puheenjohtaja, tämän lisäksi mielestäni on myös tarpeen, että äh, tämän astinen käytänne vaikutusten arvioinnista äh, uudistetaan perinpohjaisesti. Ei varmastikaan ole oikein, että komission vaikutusten arvioinnit mm, kiinnittävät äh, e-, eivät kiinnitä huomiota näiden rahoituslaitosten kokoon ja liiketoimintamalliin eikä sekään ole hyväksyttävää, että erilaiset yhteisvaikutukset, niitä käsitellään komission vaikutustarvioissa vain pinnallisesti. Tämä voi johtaa myös siihen, että saadaan aikaan parannusta ja mm, saadaan poistaa epäselvyyksiä, erityisesti eri rahoitus markkinoiden alojen välillä. Meidän mietinnöllä me haluaisin nostaa esiin kysymyksiä siitä, miten johdonmukaisuus ja yhteensopivuus saadaan aikaan, miten saadaan aikaan suhteellisuus. Tärkeää on mielestäni myös kansainvälinen kilpailukyky ja siinä se kysymys, että miten Euroopan säädöstö sopii tulevaisuudessakin kansainvälisiin vaatimuksiin niin, ettei synny kaksinkertaisuutta tai eroavaisuuksia. Mm, lisäksi vastuun tasot ja päätöksentekoprosessit lainsäädännössä, mm, erityisesti toissijaisessa lainsäädännössä, kun on kyse delegoituista säädöksistä tai teknisistä standardeista, eh, niin tämäkin on asia, jota minä haluaisin tarkastella. Eh, nyt ehkä toistan itseäni, kun sanoin, että nyt on kyse siitä, että tästä eri säännösten palapelistä saataisiin lopulta kuva, joka ei ole pelkästään yksittäisten osiensa kannalta järkevää, vaan myös kokonaisuutena järkevä. Ja tämän parissa haluaisin tehdä työtä ensi kuukausina yhdessä varjoesittelijöiden kanssa ja toivottavasti ähm, luottamuksen pohjalta ja hyvän yhteistyön pohjalta saadaan aikaan hyvä oma-aloite mietintö. Kiitoksia. Kiitän esittelijää. Tämä on kunnianhimoinen ohjelma, mutta äh, kyllä hyvin tärkeä ja tarpeellinen. Ja nyt annan puheenvuoron ensimmäiselle puhujalle SNDn varjoesittelijä herra Paul Tang. Nothing wrong with some... Kunnianhimohan on ihan hyvä asia. Pääomamarkkinaunioni unioni onko se ratkaisu kriisin eh, sijoitusten vähän määrän vai eh, kirjataanko kriisi tällöin vain uuden lipukkeen alle. No, vastaus tietysti riippuu siitä, eh, miten tätä asiaa lähestytään. Kukaan ei varmasti voi vastustaa mahdollisuutta tehokkaampaan säästämiseen ja parempaan rahoitusten rahoitusvälinen käyttöön ja tällä sitten toivottavasti lisää yksityisiä ja julkisia sijoituksia. Mutta viime vuosien ja tässä yhteydessä unohtaa, on erittäin tärkeää, että tämä osoittaa sen, että todellakin rahoitusmarkkinat palvelevat reaalitaloutta ja myöskin kansalaisten etuja ensimmäinen ajatusten vaihto ja tilannekatsaus nyt tässä ei varmastikaan tarkoita sitä, että puretaan säätelyä. Silloin ei tilannekatsauksesta ole kyse, vaan katsomme, että miten mahdollisesti sääntelyä voidaan parantaa, jotta siitä saadaan sellainen, että se paremmin palvelee kansalaisten etuja. Ja tällöin sitten myös rahoitussektori ja ala palvelisivat paremmin reaalitaloutta. On hyvä lähteä tätä keskustelua käymään. Tällainen tasapainon lähestymistapa tarvitaan. Ja sitten vielä muutama yleishuomio. Järjestelmän vakaus on asia, jota parlamentissa varsinkin on tarkasteltu paljonkin ja mietitty, miten tätä vakausasiaa voitaisiin parantaa. Mutta tämä asia käsittely ei ole välttämättä vielä valmis. Esimerkiksi eh, eh, rahoitustransaktiot ja niiden turvallisuus ja toisaalta sitten tekijät, jotka vaikuttavat eh, tasapainoa häiritsevästi. On tärkeää, että edelleenkin seuraamme tarkalla silmällä tätä epävakauteen liittyvää kysymystä, niin kuin parlamentissa on tehty, ja myöskin mekanismeja, jotka tähän epävakauteen johtavat. On tärkeää, että sääntely on paikallaan, eikä sitä tule nähdä tässä yhteydessä esteenä, vaan sellaisena välineenä, joka takaa systeemisen vakauden, koska rahoitusjärjestelmä voi olla ainoastaan hyödyllinen, jos se toimii vakalta pohjalta. Ja tässä ehkä myöskin ollaan siirtymässä riski riskinottopohjaisempaan menettelyyn, normaali velkajärjestelyyn tai ulotetuksen velan tilaan. Eli jos uskaltaa siirtyä tällä tavalla kohden pääomamarkkinoita, niin tällöin myöskin sitten riskinotto lisääntyy ja mahdollistetaan yrityksille innovointipohjaiset sijoitukset. Mutta on erittäin tärkeää, että verotukselliset järjestelmät huomioidaan myöskin ja että ne antavat tiettyä etua tämän tyyppisille luototusmenettelyille. Eli tätäkin seikkaa on tarkasteltava vielä. Kuulemistilaisuudessa todettiin, että kuluttajasuojaan liittyvät kysymykset olisi huomioitava ja esittelijä totesi, että kuluttajasuojakysymykset tulisi myöskin rahoitusasetusasiassa nostaa keskiöön. Ja varmasti tätä aspektia vielä tulee kehittää. Ja rahoitussektorin tulee palvella reaalitaloutta. Se on tärkeää pitää mielessä ja on tärkeää, että se palvelullaan hyödyntää ja hyödyttää kansalaisiamme. On kaikenlaisia ja paljonkin ajatuksia siitä, mitä voitaisiin tehdä ja mitä tulisi tehdä. Ja toivottavasti seuraamme tarkalla silmällä niitä mahdollisia parannuksia, joita voidaan tähän rahoitusasetukseen tehdä jotta todellakin rahoitussektorilta tarvi, tarpeellista lisäarvoa ja hyötyä reaalitaloutta ajatellen voidaan saada. Kiitos. For ECR, Case Winburn. Äh, sitten seuraavaksi Case Winburn. I am actually... Kiitos puheenjohtaja. Minä olen itse hyvin iloinen siitä, että nämä kaksi aihetta on linkitetty tähän. Tarkastellaan menneisyyttä ja mietitään, mitä viimeisten viiden vuoden aikana rahoitusasetuksen osalta on tehty. Ja sitten puhutaan myös pääomamarkkinaunionista. CNU ei ole mikään ö, eh, uusi konsepti, vaan se on vain seurasta siitä, mitä nyt tehdään. Ja jos me tarvittiin tästä nyt esimerkki, niin sehän oli herra Mercy, joka esitteli meille tämän Target to Security. Se antaa meille integroidun yhdennetyn alustan koko Euroopalle ja Euroopan ulkopuolelle, jota voidaan käyttää. Pääomamarkkinat yhdennettynä konseptina ei ole mikään uusi asia. Sen toteuttamiseen on tarvittu kymmenen vuotta, mutta sehän on tulevaisuuden CMU. Meidän täytyy käyttää niin menneisyyden arviointia kuin CMU-keskustelua käsi kädessä. Niiden ei pitäisi estää toisiinsa, niiden pitäisi olla osa samaa yhtälöä. Haluaisin keskittyä tässä nyt muutamaan seikkaan, joihin tartuin aikaisemmassa paneelissa kysymyksissäni Mielestäni meidän täytyy hyvin huolella tarkastella, kun poikkeuksia laaditaan ykköstasolle. Syystä ne sinne asetettiin usein sen takia, että haluttiin suojella esimerkiksi eurooppalaisten yritysten johtoja. Ja myös eläkerahastoihin on asetettu poikkeuksia, koska niiden rakenteet saattavat olla hyvin erilaisia verrattuna muihin. Meidän täytyy varmistaa se, että kun poikkeuksia asetetaan, niin sitten ne eivät, niitä ei poisteta sitten muissa kokonaisuuksissa. Ja tässä on johdonmukaisuusongelmia yhtäältä pääomavaatimusdirektiivissä ja MIFIRissä, MIFIDissä. Tänään me kuulimme vakuutusalan toimijalta siinä yhteen ainoan asiaan vaikuttaa viisi yksittäistä asetusta ja vain kaksi niistä on ekon mandaatin ulkopuolisia. Meidän täytyy siis varmistaa johdonmukaisuus, kun poikkeuksia asetetaan, ja niillä täytyy olla asianmukainen validiteetti, niin että yhdessä kohdassa niitä saa käyttää, toista ei. Ja myös soveltamispäivämäärä näiden poikkeusten osalta täytyy, sen täytyy myös olla relevantti, koska meillä on esimerkiksi eläkerahastopoikkeus, ajatellen näitä arvopaperiselvityksiä. Ja siinähän on jo ensimmäinen poikkeus, vaikka ATS ei ole vielä hyväksytty. Jos dele- delegoituja sääty- sääntöjä ei ole ATS vielä hyväksytty, niin sitten pitää itse asiassa tämän poikkeuksen öö, määräaika hyväksyä hyväksyntäpäivämäärästä, eikä siitä, milloin se julkaistaan virallisessa lehdessä. Ja sitten johdonmukaisuus taso kakkosella on sellainen, jota meidän pitäisi tässä mietinnössä tarkastella. Se on minun mielestäni aivan äärimmäisen tärkeä. Koko rakennelma on aivan uusi. Matkan varrella me näemme, miten se parhaiten toimii. On äärimmäisen tärkeää varmistaa se, että ne asiat, jotka eivät ole trilogin alaisia ja joista käydään poliittista dialogia täällä sen osalta, miten niihin päästään, niin meidän täytyy varmistaa, löytää tapa sen varmistamiseksi, että että tarkemmin ykköstaso saadaan kakkostasoksi muutettua ja eritoten ajatellaan pk pienmarkkinoita, kasvumarkkinoita. Ja ja me käytämme pk markkinoita tässä ja jos nämä järjestelmät olisivat olleet, olisivat olleet niin ne olisivat tyhjentyneet tässä ja PK-markkinat kuitenkin ovat äärimmäisen tärkeät äh, pääomamarkkinaunionin tulevaisuudelle. Meidän täytyy hyvin tarkasti var, var, varmistaa se, että kakkostasolla ei näitä äh, asioita vesitetä. Me tarvitsemme datan standardisointia, se on tärkeää ei pelkästään Euroopalle, vaan aivan globaalilla tasolla sääntelijöille, jotta nämä tahot voivat ymmärtää, mitä nyt tapahtuu. Suurin osa kaupakäynnistä tapahtuu globaalilla tasolla, ei pelkästään alueellisella tasolla, joten meidän täytyy ymmärtää, mitä tapahtuu. Minulla on tässä raportti äh, FSBltä äh, tietojen keräyksestä. Ja tässä on hyvä matka yli sata sivua. Meidän täytyy löytää jonkinlainen konsensus tähän asiaan. FDD, lyhyeksi myynti, CSTR ja muut. Meidän täytyy löytää yksi raportointitapa, joka kattaa kaikki sen sijaan, että meillä on erilaisia malleja. Ja lopuksi vielä puhuisin jäljemyynti investoijista. Meidän täytyy ymmärtää se, että tulevat eläkemääräykset, tulevat eläkejärjestelmät tulevat paljon enemmän olemaan yksilön, yksilöstä riippuvaisia kuin julkista tahosta. Meillä täytyy olla sellaisia investointituotteita, jotka antavat paremman voiton kuin tämänhetkisen prosessin alhaisen korkotason tuotteet. Meidän täytyy arvioida sitä, miten menestyksekästä meidän lainsäädäntömme on kuluttajien näkökulmasta. Kuluttajat tarvitsevat investointituotteen osalta avoimuutta, mutta mutta ei pelkästään avoimuus riitä, vaan kulujen täytyy myös vähentyä. Meidän täytyy löytää tarpeeksi yksinkertaisia tuotteita ja varmistaa se, että näitä investointituotteita ymmärretään paremmin. Valitettavasti tästä taitaa olla aikamoinen haaste edessämme. Für die Alde, Petri. Kiitokset tästä Aldesta, Petri. Nicht da. Ei ole paikalla. Jatkamme suoraan GUE-ryhmään. Fabio De Masi, ole hyvä. Unfortunately, I can't speak for Aldi, um, but I'm looking forward uh, to working with minä odotan ilolla, että saan työskennellä teidän kaikkien kanssa yhdessä tässä hyvin haastavassa projektissa. Meillä on tällä hetkellä Euroopan parlamentissa myös käynnissä sellainen äh, sävel, että finanssikriisin jälkeen äh, pankkimaisema on murentunut ja nyt meidän täytyykin keskittyä pääomamarkkinaunioniin. Minun suositukseni olisi, että meidän täytyisi olla hieman varovaisempia, koska on hyviä syitä sille, miksi Euroopassa on ollut tämä äh, pankkijärjestelmä, erilaisia pankkijärjestelmiä. Meillä on erilaisia yrityksiä, eri kokoisia yrityksiä, eri kieliä. Ja on myös se eduksi, että on äh, läheisempiä kuluttaja- ja asiakaskohtaisia yhteyksiä. Eli meidän täytyisi katsoa, mitä pääomamarkkinat voivat todellakin tehdä, kun ne rahoittavat laajempia projekteja, mutta meidän ei pitäisi kuitenkaan tarkastella sitä tällaisena taikasauvana, että saadaan investoinnit käyntiin. Minun suurin huolenaiheeni on kuitenkin, kun me puhumme pääomamarkkinoista, unionista niin siitä ei voida puhua ilman hyvin tärkeää osaa, joka on, on hallituksen, äh, hallitusten äh, arvopaperit, eurobondit esimerkiksi, ja ajatellen kaikki laillisetkin ongelmat, millä sillä, mitä sillä on. Sen lisäksi minua huolestuttaa, kun äh, me puhumme myös arvopaperistamisesta. Jompi kumpi vaan voi olla totta se, ne, nämä eri luokat, joita me tarkastelemme, eh, eivät ne ole vaarallisia eikä niissä ole kauheasti riskejä ja varmasti löytyy tarpeeksi kysyntää markkinoilta. Tai sitten näin ei ole. Ja silloin meidän täytyisi todellakin olla huolissamme siitä, että eh, meillä on hyviä kansainvälisiä esimerkkejä, joita pitäisi seurata. Esimerkiksi Kanada, jossa jossa on tiettyjä kieltoja joukkovelkakirjoihin. Ja minusta tässä on nyt kysymys arvopaperistamisen toisessa tai kolmannessa askeleessa syntyy systeemisiä riskejä. Ja niitä me emme tarvitse. Kolmanneksi minusta meidän pitäisi myös tarkastella tässä koko äh, puitteistossa tätä arvopaperistamista ja sen laatua meidän pitäisi puhua tiettyjen rahoitusvälineiden pakollisesta ennalta arvioimisesta ja hyväksynnästä. Koska onhan kiva, että meillä on finanssimarkkinat, kun ne ovat tällaiset kohdennetut jossa on paljon investointeja, mutta kun ne laajenevat eh, alueelle, jossa ei ole todellista linkkiä todelliseen eh, talouteen, niin se voi aiheuttaa ongelmia ja odotan mielenkiinnolla jatkokeskustelua näistä aiheista. Abio, für die Grünen jetzt. Kiitokset eh, sitten vihreiden Sven Gigold. No. Kiitos puheenjohtaja. No jatkan kuitenkin englanniksi. Ensinnäkin Pidin ensimmäistä kuulemista varsin mielenkiintoisena ja <clears throat> on mielenkiintoista jatkaa töitä tämän asian parissa. Itse katsoisin, että meidän tulee oma roolimme hoitaa kunnolla, sillä Euroopan parlamentti antaa selkeän merkin eh, nyt suunnasta eh, riippumatta, niin se on symbolista luonteeltaan ja pitäisi varsin tärkeänä tätä asiaa ja on tärkeää, että tässä huomioidaan myöskin neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa. Uskoisin, että siellä tullaan käymään samantyyppisiä keskusteluja varsin pian ja yhdessä ehkä olisi myöskin mielenkiintoista asiaa tarkastella. Ja sitten voin täysin yhtyä siihen, mitä ST-ryhmän varjoesittelijä esitti, eli että meidän on oltava varovaisia, että me katso pelkästään eh, mikrovinkkelistä rahoitusjärjestelmää. Puhumme eri eh, tahoista, eh, jotkut valittavat, jotkut ovat tyytyväisiä ja niin edelleen. Tämä on vain yksi perspektiivi tähän asiaan on muistettava, että makrotaloudellinenkin ulottuvuus on olemassa ja sen yhteydessä on katsottava, mikä on rahoitusjärjestelmän funktio ja onko tämä ollut mahdollista ja onko mahdollista eh, todellakin tehdä järjestelmä sellainen, että se jatkossa paremmin palvelee reaalitalouden tar- tarpeita. Ja tämä on asia, joka kiinnostaa kansalaisia. Eli onko luotonsaanti jatkossa helpompaa vai entistä vaikeampaa eh, ja onko mahdollista eh, saada parempaa tuottoa sijoituksistaan, saako tavallinen sijoittaja enemmän jatkossa vai eh, hukkaantuuko eh, suurempi osa hallintokuluihin mahdollisesta tuotosta? Ja sitten rahoitusvakauden kysymys eh, ja kriisin mahdollisuus tulevat tässä myöskin esiin ja toisaalta tietysti myöskin vastuunkantoon liittyvät seikat. Eli onko nykyisellään mahdollista ja mahdollisempaa, että jos ostaa joko velkakirjalainan tai jonkun vakuutusosuuden pankista, eli voidaanko eh, pitää tätä vastuullisena silloinkin, jos tapahtuu eh, jonkinlaisia mm, maksukyvyttömyystilanteita, eli onko tilanne tältä osin muuttanut, muuttunut. Varmaankin on mahdotonta löytää yksi vaikutusten arvioija, joka tästä olisi yhtä mieltä. Meillä on varsin hyvin erilaisia eh, paradigmaa tähän liittyen ja eh, arvioijat ovat rahoitusjärjestelmän roolista ja merkityksestä aina vähän eri mieltä. Eli ei kannattaisi ehkä eh, toteuttaa vain yhtä tutkimusta, joka tarkastelee asioita vain yhdeltä kantilta itse aikoinaan talousasioita opiskelin, niin silloin neoklassinen ja Volkensen eh, lähestymistapa olivat eh, vastakkaisissa leireissä. Itse olin mukana tässä jälkimmäisessä ja siksi eh, kriisikin minua vähemmän yllätti, mutta tällaiset perusteoriat kuitenkin löytyvät taustalta ja kun makro talouden kannalta asioita tarkastelee, niin on tärkeää, että ei toteuteta vain yhtä tutkimusta Muutoinhan joudutaan tekemään päätös näiden eri paradigmojen väliltä ja tämä saattaisi olla virhe jos asiasta, kun muistetaan se, että asiasta ei ole vain yhtä yleisnäkemystä. Ja myöskin suunnilleen kannalta on varsin mielenkiintoista havaita, että e, eri e, tietyissä asiayhteyksissä tutkijat ovat asioista eri mieltä ja joskus sitten näkemyksissä ollaan pitkälti samaa mieltä. Tällainen potomap lähestymistapa tutkimuksessa olisi hyödyksi ja tässä sitten suhteellisuuden aspekti tulee kuvan mukaan. Varsin usein asiasta valitellaan, mutta eh, tähän asti en ole saanut selvää osoitusta siitä, eh, mitkä toimet ovat sellaiset, jotka todellakin pienille toimijoille aiheuttavat hankaluuksia ja mitkä sitten ovat vähemmän hankaluuksia aiheuttavia. Enkä ole selkeää ja selvää analyysiä saanut myöskään siitä, eh, missä on se ongelma, joka liittyy näihin kaikkiin lakeihin tämän suhteellisuusperiaatteen osalta – mutta sitten kun tarkastellaan eri säännöksiä ja artikloja valvojalla ei ole kovinkaan paljon toiminnanvaraa, koska yksi laki pätee kaikkiin yrityksiin. Ja jos suhteellisuusperiaate tässä jonkinlaisena yleiskäsitteenä on olemassa, niin se ei paljon auta, jos sitten itse lakitekstissä ei mitään joustovaraa ole. Eli on tärkeää, että saadaan myöskin yrityksiltä analyysi asiaan ja toisaalta oikeudellinen analyysi sen suhteen, miltä osin lainsäädäntöä olisi syytä eriyttää, jotta pienemmille toimijoille ei aseteta liiallista taakkaa. Ja sitten vielä lopuksi olisi syytä ehkä UK eh, alahuoneen toteuttamaa eh, pankki maailman toimintamallia tarkastella. Tämä on varsin mielenkiintoinen raportti omasta mielestäni. Ja kun pidetään mielessä se, mitä maksupuolesta sanottiin eh, rahoitussektorilla, niin tältä pohjaltahan tämä bonuscap-asia nousi esiin parlamentissa ja yhdistynyt kuningaskunta päätyi toisenlaiseen ratkaisumalliin. Ja itse katsoisin, että eh, siinäkin on omat hyötynsä. Esimerkiksi läpiä eh, ei säädellä, mutta varsin selväksi tehdään se, että tietyn rajan yläpuolella sitten ollaan täysin vastuussa varoista, jos yritys joutuu ongelmatilanteeseen. Ja tämä on sitten vahvempi kannustin toimijoille todellakin vakauttaa ja toimia vakalta pohjalta, eikä yritystoimissa tänä päivänä ole enää niin helppo unohtaa sitä, mitä tapahtuu huomenna. Eli ehkä tästä vinkkelistä voidaan hieman uudella tavalla katsottaa asiaa, eli miten huomioida hallintoon liittyen nämä mm, kannustimet ja miten sitten paremmin eh, mukauttaa asiat suhteessa siihen, mitä tähän saakka on saavutettu. Eli tässä muutama sananen ja olisi eh, hyvä, että eh, esittelee tarkastelut kesken asiaa ja yhdessä terveyden kanssa kävisimme keskustelua siitä, mitä tarvitaan, jos halutaan uskottavasti tämä asia toteuttaa ja miten voidaan eri aspektit huomioida ja ottaa mukaan käytävään keskustelua otsikko on niin laaja ja kattava, että on olemassa sellainen vaara, että asia hoidetaan nopeasti, mutta sitten ei saavuteta sitä uskottavuutta, mikä tarpeen olisi ja jonka asia ansaitsee. Alles andere als ein quick shot. No niin, tämä oli kaikkea muuta kuin nopea puheenvuoro. No, meillä on tässä vielä aikaa. Meillä on enää yksi varjoesittelijä ja sen jälkeen itse esittelijä. Ole hyvä EFDDn. Grazie. Kiitoksia. Yritän puhua lyhyesti. kollegat, jotka puhuivat ennen minua, ovat jo hyvin paljon asioita nostaneetkin esiin. Ja tämä on erittäin myönteistä ja meillä varmasti on erittäin mielenkiintoisia ja rakentavia keskusteluja seuraavien kuukausien aikana esittelijän ja varjoesittelijöiden kesken ja eri ryhmien kesken. Tämä aihe on erittäin tärkeä. Meidän täytyy olla kunnianhimoisia, koska panokset ovat korkeat ja tästä voi tulla hyvä mietintö, jos meillä on selkeänä mielessämme se, mitä tavoitteita meillä on Tänään kuulimme erittäin mielenkiintoisia puheenvuoroja ja on pohdittu sitäkin, mitä on tehty äh, rahoitusmarkkinoiden sääntelyn suhteen tähän asti. Minä olen sitä mieltä, että olemme nyt äh, äh, päättäneet erään kauden. Se oli sellainen kausi, jossa toimittiin saman tien, jotta voitaisiin torjua kriisin seurauksia, joten rahoitussääntelyssä parlamentti toimi rajoittaakseen kriisin seurauksia. Nyt meidän täytyy muuttaa toimintatapaamme ja meidän täytyy puuttua kriisin syihin sääntelyllämme ja meillä täytyy olla päässämme tavoite, joka toimielimet voivat kaikki tukea, nimittäin että rahoituspalvelut ovat reaalitalouden palveluksessa. Tämä on päätavoite, joka meillä täytyy olla mielessämme, kun puhuimme rahoitusmarkkinoiden sääntelystä. Mitä tulee sitten pääomamarkkinaunioniin, tämä on varmasti tärkeä äh, säädös, mutta äh, varoituksen sana, äh, puhun siitä, mistä vihreidenkin kollega Vigold puhui, meidän täytyy tässä mietinnössä nostaa esiin kysymys, mitä varten meillä on rahoitusjärjestelmä ja mikä sen roolin pitäisi olla Euroopan talouden sisällä. Minä uskon, että sen roolin pitäisi olla se, että se tukee ja palvelee reaalitaloutta ja rahoittaa reaalitaloutta joten kun puhumme pääomamarkkinaunionista, niin kyllä äh, sääntöjen ja alustojen harmonisointi on tervetullutta Euroopan unionin sisällä. Tervetullutta on myös insolvenssisääntöjen ja prosessien äh, harmonisointi, mutta meidän täytyy olla varovaisia rahoituskriisin aiheutti liiallinen rahoitusmarkkinoiden välineiden käyttö, ja tämä on meidän otettava huomioon. Se, että kaikki panokset laitetaan rahoitusmarkkinoille, pääomamarkkinoille, on vaarallista ja sen on meille historia osoittanut. Meidän täytyy ymmärtää, miten voimme parhaalla tavalla käyttää rahoitusmarkkinoita mutta ei meidän pidä kuitenkaan luopua järjestelmästä, joka toimii enemmän tai vähemmän hyvin. Meidän pitää sellaista järjestelmää, joka toimii enemmän tai vähemmän hyvin Yhdysvalloista, siirtää sellaisena Eurooppaan. Bio sanoi sen ihan hyvin, koska Euroopassa rahoitus markkinat ovat kulkeneet toisenlaista polkua kuin Yhdysvalloissa. Se johtuu siitä, että meillä on erilainen tilanne. Euroopassa talousjärjestelmä perustuu eh, pk-yrityksiin ja mikroyrityksiin, Yhdysvalloissa ei. Tämä on erittäin tärkeää. Eh, uskon, että on hyvin vaikeaa, että tällainen järjestelmä, joka perustuu perheyrityksiin, pk-yrityksiin, joiden rahoituskulttuuri ei ole kovin pitkälle kehittynyt, että sen edut sopisivat yhteen institutionaalisten sijoittajien tavoitteiden kanssa. Meidän on otettava huomioon se, että jos panostetaan ainoastaan institutionaalisiin sijoittajiin, niin se voi olla vaarallista eikä ehkä voittava strategia. 70 prosenttia Ähm, yksityisistä säästöistä on investoitu keskipitkällä pitkällä aikavälillä, kun taas institutionaaliset investoijat haluavat investoida enemmänkin lyhyellä aikavälillä. Eli jos me haluamme äh, kannustaa pitkän aikavälin investointeihin, meidän täytyy keskittyä yksityisiin sijoittajiin, meidän täytyy keskittyä tehokkaampaan ja perinteisempään pankkijärjestelmään, joka on kyllä osoittanut toimivansa. Italialaiset pankit, joiden liiketoimintamalli on perinteisimpi ja jossa keskitytään ennemminkin luotonantoon reaalitaloudelle eikä niinkään äm, rahoituskeinotteluun, ne ovat olleet kestävämpiä Euroopassa rahoituskriisissä. Meidän ei ole tarvinnut pelastaa pankkeja, paitsi Monte de Paschi di Sienan, mutta tässä oli kyse erilaisesta ongelmasta, ei niinkään arvopaperistamisesta ja rahoitusvälineistä. Eli meidän tulisi keskittyä vähän paikallisempaan, perinteisemmään pankkijärjestelmään, joka on vähemmän yhteydessä mm, suureen rahoitusmaailmaan. Tämä täytyisi olla yksi tavoitteemme. Toinen asia, joka on selkeydettävä eh, toimielimissä, on näkemys varjopankkitoiminnasta. Pääomamarkkinat eh, ja muut kuuluvat kaikki tähän järjestelmään, jota kutsumme varjopankkijärjestelmämmäksi. Eh, me, kun kriisi käynnistyi te, koska minä en ollut vielä meppinä silloin, yritti säännellä varjopankkitoimintaa. Ja nyt kun meillä on pääomamarkkinaunioni ja komission vihreä kirja, niin sanotaankin, että varjopankkitoiminta onkin tulevaisuutta. Nyt meidän täytyy selvittää, mikä meidän lähestymistapa oikeastaan on tämän asian suhteen. Viimeinen mm, asia. Eräs vaara, joka vielä on pääomamarkkinaunion niissä, joka meidän on otettava huomioon, on se, että jos me Äh, perheiden ja äh, yksilöiden säästöjä siirrämme rahoitusmarkkinoille, niin viemme tämän rahoituslähteen pankilta, joka on yksi äh, perus rahoituslähteistä, pitkän aikavälin rahoituslähteistä pankille. Ne ovat todellakin näitä perheiden säästöjä. Jos me äh, niitä yritämme painostaa rahoitusmarkkinoille, niin silloin saatamme aiheuttaa epätasavainoa, koska mm, äh, pankit tulevat korjaamaan tuon tai korvaamaan tuon rahoituslähteen Wall Streetin rahoituksella, joka on epävakaampaa ja riskialttiimpaa pankeille. Tässä vähän se, mitä halusin sanoa. Olen vakuutunut siitä, että ensi kuukausina meillä tulee olemaan rakentavaa keskustelua ehdotukset vaikuttavat minusta erinomaisilta ja minäkin, kuten kollegat, en malta odottaa, että aloitamme keskustelut. Kiitos. Vielä kaksi puhujaa. Ensinnäkin edustaja Hökmark. Thank you very much. Um... Kiitos. Niin, minä vain pyysin puheenvuoroa. Olen vain tämän valiokunnan nöyrä jäsen. kun me puhumme rahoitusmarkkinoista, minusta on hyvin tärkeää muistaa, että ei ole kysymys ainoastaan näistä toimijoista tuolla ulkona. Rahoitusmarkkinat ovat myös säätäjät, lainsäätäjät, kilpailuviranomaiset. Eli me olemme osa finanssimarkkinoita ja sääntöjä. Sanon tämän, koska me olemme välillä hyvin sektoraalisia, kun me puhumme finanssimarkkinoista. Jotkut ihmiset aina painavat tai yhtenä osuutena rahoituksesta, ovat ne, jotka puhuvat tästä todellisesta taloudesta. No en minä ole koskaan kuullut todellisesta ää, taloudesta ilman laskutusta tai rahoitusta tai lainausta. Me tarvitsemme tästä kattavaa näkemystä, koska meillä on ongelma. Meillä on tämä valtava ää, likviditeettikriisi. Me olemme ali rahoitettuja. Eikä tämä oikein toimi. Emmekä me voi tehdä tässä mitään analyysejä tai tarkistuksia ilman, että me tarkastelemme ensin, mitä me olemme tehneet ja mikä on meidän vastuullamme. Minusta on ihan reilua sanoa, että me olemme tehneet tämän paljon vaikeammaksi paljon vaikeammaksi lainata, antaa lainalle ja ottaa lainaa. Täytyy luoda erilaisia kynnyksiä sille, kuinka rahoitetaan asioita, mutta samanaikaisesti meidän täytyy myös varmistaa, että meillä on riskinottoa. Kuten jotkut kollegat ovat maininneet, rahoitusmarkkinat ovat riskinottamista, riskianalyysejä. Ja mikäli tämä ei toimi, niin silloin järjestelmässä on vikaa. Ja meidän täytyy luonnollisesti tarkasteltava niitä sääntöjä, joista me olemme päättäneet. Tämä voisi olla hyvin tärkeä osa meidän keskusteluamme. Joskus ihmiset palaavat siihen, että pääomamarkkinaunioni olisi ratkaisu kaikkeen, että me luomme jotain täysin uutta. No ei minusta tämä ole oikea toimintatapa. Meidän täytyy katsoa nykyisiä finanssimarkkinoitamme ja me olemme säädelleet niitä kohtuullisen hyvin, ehkäpä vielä liiankin hyvin. Meidän täytyy huolehtia siitä, että sinne saadaan markkinoita, likviditeettiä, investointeja Tätä kaikkea tarvitaan, että rahoitusta saadaan edelleen pienille ja keskisuurille yrityksille ja myös suurille yrityksille. Ja tässä on se ongelma, nimittäin se, että meillä on liian vähän investointeja, vaikkakin meillä on hyvä likviditeetti. Ongelma on se, että tämä korkea likviditeetti näkyy nyt erittäin matalina korkoina muilla talouden aloilla – Eli ei, ei investoida uusiin yrityksiin. Ja me tunnemme tämän, tällä tavalla luodaan vain uusia kriisejä ja kuplia. Eli minusta meidän pitäisi hieman katsoa arvopapereiden nettoarvoa tai nettovarallisuusarvoa. Meidän pitäisi ehkä katsoa hieman tätä todellisuutta ja se, että meillä on aliinvestointeja, vaikka likviditeetti on korkea ja tähän meidän on reagoitava. Thank you, Antonio Tajani. Grazie. Kiitoksia Antoni Tajani. Kiitos oma aloite mietinnössä. On äh, osoitettava, mihin suuntaan kannattaa mielestämme mennä, varsinkin kun näistä rahoituskysymyksistä puhutaan. Ja tämän päiväinen keskustelu osoitti sen, että on tärkeää, että rahoitussektori palvelee reaalitaloutta, jos halutaan kriisistä ulos päästä. Tähän asti tulokset ovat olleet hyviä viime vuosien säätelystoimet ovat olleet onnistuneita, mutta katsoisin, että kaksi prioriteettia on tärkeitä pitää mielessä. On analysoitava ensinnäkin paremman sääntelyn vaikutuksia ja on katsottava, E, onko päällekkäisyyttä syntynyt, lisähallinnollista taakkaa, joka voitaisiin sitten purkaa, ja tästä olisi hyötyä kansalaisille ja yrityksille. Ja myöskin täytäntöönpanotoimet on katsottava, valvontaviranomainen ja komissio, e, ovatko ne todellakin e, pitäneet kiinni siitä, mistä on päätetty poliittisesti. Ja kun tarkastellaan rahoitusmarkkinaunionia, niin yksi tavoitteista varmasti liittyy siihen, että eh, tämä yhdistetään pankkiunioni asiana. sitten toisaalta on myöskin Junckerin suunnitelma ja näin pyritään maksimoimaan eh, hyödyt. Tässä myöskin eläkerahastot mainittiin, eh, joita voitaisiin hyödyntää esimerkiksi infrastruktuurihankkeessa Junckerin ehdotuksessa. Tämä mainittiin ja tämä varsinkin UKssa on huomattava asia. Ja toisaalta on tarkasteltava pankkien roolia, varsinkin kansalaisia yrityksiä lähimpänä olevien pankkien tilannetta. Pankkien merkitys ja rooli on tärkeä ja niillä on tärkeä tehtävänsä pääomamarkkinoilla ensinnäkin, mutta toisaalta pankin tehtäväksi kuuluu myöskin eh, tällainen eh, riskipääoma-tyyppinen menettely. Tästä on jo puhuttu, mutta uskoisin, että voisimme paremmin hyödyntää kosmen pakettia tässä yhteydessä, sillä ensimmäistä kertaa eh, siinä nimenomaan esitetään eh, varoja pk-yritysten käyttöön venture capital-menettelyjen kautta. Eh, Yhdysvalloissa ja muualla näin on jo menetelty, Israelissa myöskin, mutta Euroopassa ei vielä kovin paljon. Ja sitten viimeinen huomio pääomamarkkinoista tulee olla todellakin hyötyä eh, reaalitaloudelle ja tästä tulisi väline, joka ratkaisisi eh, luototusongelman pk-yritysten osalta. Ja sitten viimeisenä huomiona on erittäin tärkeää katsoa ja valvoa eh, tätä tukevaa menettelyä pk-yritysten suuntaan. Ja tässä Basel 3-asetus on muistettava. Barnier ja omalla tuellani aikoinaan komissiossa katsoimme, kuinka saada pankit paremmin luottamaan pk-yrityksiin ja vähennettäisiin näin niitä varauksia, joita tarvitaan silloin, kun puhutaan tietyistä summista, jotka suunnataan PK-yrityksille. Tätä olisi vielä työstettävä ja pidettävä huoli siitä, että tästä parlamentin valinnasta pankit myöskin pitävät kiinni. Kiitoksia. Ja nyt loppukomitea varten esittelijä. No, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja kollegoita sydämellisesti tästä avoimesta keskustelusta ja kaikista niistä asioista, jotka otettiin esiin. Paljon siitä, mistä täällä tänään on puhuttu, saa minun tukeni. Kyllä, finanssisektori, Paul täytyy, sen täytyy palvella reaalitaloutta ja senhän täytyy olla ytimessä tässä meidän valiokunta-aloitteisessa mietinnössämme. Ja meidän täytyy ottaa mukaan myös kuluttajasuojan aiheita. Se on myös meidän tehtäämme tällaisessa mietinnössä. Mikä minua kovasti miellytti, oli se, mitä Case Winburn sanoi se, että saisimme tiettyä koherenssiutta ykkös- ja kakkostason välillä ja että se huomioitaisiin myös. Tämä on tällainen ydinteema siinä, jonka parissa meillä on ollut ongelmia viime kuukausina. Sen Gigondin esittämä kysymys on se, siinä liittyen siihen, että, että pitääkö meidän vaatia komissiolta enemmän kuin yksi tutkimus. Komissiohan voi itsekin antaa itselleen tehtäväksi useampia tutkimuksia, mutta tämä on myös mielenkiintoinen näkökulma. Ja se, miten lainsäädännöllä saataisiin aikaan parempaa eriyttämistä suuren ja pienen välillä, myös se täytyy ottaa tässä mukaan. Jos katson tässä nyt kaikkia näitä asioita, niin erityisen hyvin pidin kollega Sanin eh, sitaatista. Minusta tässä on kysymys hyvin paljosta. Ja sen vuoksi meidän täytyy olla kunnianhimoisia. Niin minä ymmärrän tehtäväni esittelijänä ja toivon, että varjoesittelijät näkevät oman roolinsa samalla tavalla. Ja siksi mielenkiinnolla ja ilolla odotan laajoja monitahoisia keskusteluita tulevina kuukausina niin, että sitten saamme aikaan erinomaisen mietinnön. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Aikataulu on seuraavanlainen. Tarkistusten, äh, mietintöluonnoksen tarkastelu 3. syyskuuta. Ja sitten me asetamme tarkistuksille määräajan. Ja seuraavat toimenpiteet riippuvat sitten esittelijä- ja keskusteluista. Nyt me voimme pitää pienen tauon. Kello 18.30 äänestämme esiristä. Kiitoksia yhdessä budjettivaliokunnan kanssa.